So, dear colleagues, ladies and gentlemen, let's start. It's six past. Kollegat aloitetaan. Kello on kuutta eli yhdeksän, eli kuusi minuuttia myöhässä, mikä on epätavallista minulle, mutta monikaan jäsen ei ole vielä paikalla, niin aloitamme nyt kuitenkin kuusi minuuttia myöhässä. Ennen kuin aloitamme esityslistan käsittelyn, niin sain pyynnön tulkeilta, jotka haluavat äh, esitellä tilannetta. Olkaa hyvä. Tulkit ilmoittavat, että työtaistelutoimet ovat jatkuneet nyt 17 päivää. Hallinto ei ole millään lailla pyrkinyt olemaan yhteydessä tulkkeihin riidan ratkaisemiseksi. Tässä tilanteessa emme voi myöntää yliaikaa ja tulkkaus päättyy tässä kokouksessa aikataulun mukaan täsmälleen kello 12.30. Kiitos. Thanks a lot. Um, Kiitos. Sitten ensimmäinen kohta, joka on 13 keskustelu EUn ja Tunisian välistä pitkälle menevää laaja-alaista vakauppasopimusta koskevista neuvotteluista. Inta tuki tätä kehityssuuntaa melko voimakkaasti, erityisesti niin sanotun arabikevään jälkeen. Eli pyrittiin vakauttamaan demokraattista kehityskulkua Tunisiassa – ja antamaan myös taloudellisia näkymiä, kun Tunisiassa tilanne kehittyy. Toiset neuvottelukierros pidettiin parisen viikkoa sitten ja melko lupaavalta vaikutti ja sitä paitsi tämä oli toinen kierros ja ensimmäinen oli 2016, eli kauan sitten. Toivon, että nyt äh, on uusi mahdollisuus, äh, jotta voimme viedä neuvotteluja voimakkaasti eteenpäin. Ja koska meillä on tuo avoimuussopimus komission kanssa, niin totta kai kaikki ehdotukset ja pöytäkirjat neuvottelukierroksista julkaistaan – kauppapääosaston verkkosivuilla, jotta toimitaan täysin avoimesti. Ja se on myös tarpeen saada ihmiset ympäri maailmaa mukaamme. Ja muuten tämäkin kokous totta kai lähetetään suorana verkkoon. Tervetuloa katselijat ja kuuntelijat eh, televisioiden ja tietokoneiden äärellä ympäri maailmaa. Ja nyt sitten keskustellaan edistyksestä ja kehityskuluista neuvotteluissa. Näillä meillä on ilo saada tänne asiantuntijoita Tunisiasta. Toisaalta Joblani Ribi. Hän on Solidar Tunisian puheenjohtaja. Tervetuloa. Ja sitten herra Karim Dawood, Syna Green, puheenjohtaja Tunisian maan liitto. Tervetuloa ennen kuin annan puheenvuoron heille. Minä toivotan tervetulleeksi myös Sorova Monika Henskin. Hän on yksikön päällikkö Magreb maa-asioissa ja hän kertoo sitten komission kannasta. Eli Rova Ierivi, kahdeksan minuuttia minuuttia aikaa esitellä ja massanne. Olkaa hyvä. Merci pour Kiitos kutsusta. Edustaja Lange, minä olen tosiaan perustuslaillisen kansalliskokouksen jäsen Tunisiassa ja olen Solidar Tunisian perustaja ja puheenjohtaja. Tämä on tällainen parlamentaarinen ajatushautomo, joka tarkastelee lainsäädännöllisen prosessin etenemistä. Ja tässä on paljon näitä asiakokonaisuuksia, oikeusvaltion periaate, talous ja rahoitus ja energia. No tosiaan 2012 alkaen Tunisialla on ollut erityisasema, etuoikeutettu kumppanuusasema EUn kanssa ja demokraattinen siirtymä etenee. Meillä on paljon tällaisia ihmisoikeus töitä tehty. Meillä on kaikenlaisia oikeustuomioistuimia ja sitten ihmisoikeuksista, naisten oikeuksista ja tasa-arvosta pidetään paremmin kiinni kuin aikaisemmin. Mutta talouksessa on edelleen ongelmia sekä sisäsyntyisistä että ulkoisista syistä monista kriisi tekijöistä johtuen. Ja tämä tal- hidas talouskasvu estää tai hidastaa demokratian etenemistä ja tämä tarkoittaa sitä, että vielä enemmän kuin ennen tarvitsemme uutta kumppanuutta EUn kanssa, joka perustuu yhteiseen kehittämiseen, joka luo lisäarvoa talouteemme, joka kannustaa innovointiin ja joka ennen kaikkea mahdollistaa sen, että erityisesti koulutettujen ihmisten työttömyydestä päästään eroon ja luodaan uusia mahdollisuuksia tunisialaisille. Me tarvitsemme kannustusta ja innovointia. Meidän täytyy pystyä luomaan tuotteita, joiden lisäarvo on korkeampi ja haluamme myös pitää kiinni äh, henkilöresursseista. Meillä on paljon koulutettuja ihmisiä. Meidän täytyy pystyä käyttämään heidän potentiaaliaan äh, hyväkseen ja meidän on selvää, että me tarvitsemme tällaista rohkaisevaa politiikkaa ja perustavanlaatuisia reformeja, jotta pääsemme asioissa eteenpäin. Ennen kuin puhun tästä äh, vapaakauppasopimuksesta, niin haluaisin lyhyesti kertoa, mitä me olemme tehneet syyskuusta 2015 alkaen. Meille tämä tarkoittaa sitä, että DCFTA pitää olla osallistava ja tehokas. Ja me olemme tehneet paljon jo syyskuusta 2015 asti. Olemme järjestäneet tällaisia työpajoja eri sektoreilla. Olemme tehneet toimialakohtaisia tutkimuksia. 2017 esimerkiksi tutkimme vapaita ammatteja. Ja samana vuonna sitten teimme vielä tällaisen ammattiliittojen yhteistyössä tällaisen tutkimuksen, jonka avulla pyrimme edistämään tie, tietopalvelujen etenemistä. Ja tässä teemme syvällistä analyysiä, analyysiä käymme vuoropuhelua ammattialojen edustajien välillä ja kesken. Me haluamme luoda selkeän vision siihen, mitä haluamme tältä vapaakauppasopimukselta. Me haluamme keskittyä juuri tällaisen yhteisen kehittämiseen, digiloikka, uudet energiamuodot, uudet infrastruktuurit, jotka mahdollistavat uusien energiamuotojen tuottamisen, turismi, liikenne ja infrastruktuuri. Tunisian pitää olla avoinna Afrikkaan ja näyttää esimerkkiä. Ja sitten kuivuusongelmiin pitää reagoida ja niin edelleen. Ja kaikki nämä sitten johtavat hyvin äh, kattavaan lähestymistapaan ja sektorikohtaiseen lähestymistapaan. Me haluamme käydä vuoropuhelua ja ottaa myös ammattialojen edustajat mukaan. On tärkeää, että tässä käydään keskustelua äh, ruohonjuuritasolla, jotta voidaan luoda todella jokaiselle toimialalle juuri sopiva strategia ja visio. Ja on tärkeää, että nämä ovat työkaluja, joiden avulla voimme todella saattaa täytäntöön nämä sektorikohtaiset strategiat. Ja tämähän on tullut esille useissa yhteyksissä käymässämme vuoropuhelussa kansalaisyhteiskunnan kanssa. Me haluamme tällaisen positiivisen listan. Erityisesti puhutaan palvelualoista. Palvelualat ovat keskenään hyvin erilaisia ja täytyy saada aikaan positiivinen lista ja pitää huolta herkistä palvelutuotannon aloista ja niihin panostaa ja sitten osallistava lähestymistapa ja pitää kansalaisyhteiskunta ottaa tiiviisti mukaan näihin keskusteluihin. Sitä pitää tukea kautta koko matkan. Ja sitten ihan lyhyesti haluaisin puhua vielä ennakko edellytyksistä, jotta sopimus saadaan aikaan. Tässä on paljon asioita. Ihmisten liikkuvuus, tässä nyt ei pidä sekoittaa tätä maahanmuuttoon ja prosessiin pitää olla erillään maahanmuuttokysymyksistä. Sitten palveluiden vapauttaminen, ja sitten pääsy eurooppalaisille markkinoille. Kaikki nämä tarvitsevat liikkuvuutta ja erityisesti ammattilaisten liikkuvuutta, joka on ihan keskeinen kohta tässä koko prosessissa. Ja tämä koskettaa tietysti kansalaisyhteiskuntaa. Erityisesti pitää edetä vaiheittain ja Tunisialle sopivalla rytmillä. Pitää ottaa huomioon demokraattinen siirtymä, poliittinen epävakaus. Näiden korjaaminen vie enemmän aikaa. Sitten pitää taata yhtäläinen pääsy palveluihin. Rahoituksesta täytyy pitää huolta, täytyy tukea yritystoimintaa. Pienyritykset ovat tärkeitä, pitää vahvistaa sektoreiden kilpailukykyä, tunnustaa tunisialaiset diplomit ja niin edelleen. Yksi tärkeä asia tässä on se, että puhutaan lainsäädännöllisestä konvergenssista. Tunisiassa todetaan, että meillä pitäisi olla sanamme sanottavana tässä lainsäädäntöprosessissa. Meillä ei tietenkään ole edustajaa täällä Euroopassa, mutta olisi hyvä, että meillä olisi Euroopan unionissa joku tarkkailija jäsen, joka osallistuisi jollain tavalla eurooppalaiseen lainsäädäntötyöhön jotta pysymme kartalla, mitä tapahtuu, jotta meiltä voidaan kysyä mielipidettä ja että meidän mielipiteemme otetaan huomioon, kun laaditaan uutta lainsäädäntöä, joka liittyy juuri näihin meitäkin koskettaviin asioihin, koska mekin joudumme osaltamme noudattamaan eurooppalaista lainsäädäntöä ja olisi tärkeää, että meitäkin kuultaisiin lainsäädäntötyössä jollakin tavalla. Meidän, totta kai meillä on oma oikeus säädellä markkinoitamme, säätää omia lakeja, se pitää, siitä pitää pitää kiinni. Ja mitään tällaisia harmaita ja mustia listoja ei pitäisi enää ottaa käyttöön. On tärkeää, että meille luodaan ja taataan edelleen tämä etuoikeutettu kumppanuusasema ja että näistä listoista pitää päästä eroon. Eli yhteenvedonomaisesti toteaisin, että ne sopimukset, jotka tänä päivänä ovat voimassa, ne ovat kyllä asymmetrisiä, mutta pikemminkin Euroopan hyväksi siinä muodossa kuin ne nyt ovat. Eli EU hyötyy kumppanuudesta enemmän ja se hyötyisi, äh, saisi enemmän vakautta ja ennakoitavuutta, mikäli tätä viilattaisiin toiseen suuntaan asymmetriaksi Tunisian suuntaan, koska me tarvitsemme uuden taloudellis-yhteiskunnallisen mallin nyt kriisivuosien jälkeen, arabikevään jälkeen. Meillä on paljon alueellisia eroja, koulutetut ihmiset ovat työttöminä ja niin edelleen. Me haluamme uutta kumppanuutta, joka on en, ennen näkemätöntä ja edistävää Euroopan ja Tunisian välillä ja joka takaa sen, että Tunisia saa kaiken tarvitsemansa tuen sen demokraattisessa siirtymässä. Kiitos. In time. Ihan ajallaan täydellisesti ja selvä viesti. Joten nyt seuraavaksi herra Karim Deu Tunisian maanviljelijöiden liitosta. Olkaa hyvä. Merci le... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän tästä kutsusta. Hyvät edustajat, kahden viimeisen vuosikymmenen aikana Tunisian maanviljely on edistynyt. Muun muassa maito, hedelmä ja vihannesalalla on saavutettu omavaraisuus ja vähennetty riippuvaisuutta ja saatu vientimarkkinoita voitettua. Meillä on kuitenkin muinoin näitä monia haasteita, jotta voidaan päästä kestävän kehityksen tavoitteeseen. Useita riskejä liittyy tähän ja, ja vaarantaa maanviljelyksemme. Millaisia, millaista maanviljelyä voimme harjoittaa muutaman kymmenen vuoden päästä? Miten voimme varmistaa sen, että 14 miljoonaa asukasta saa ruokaa? On todettava, että maanviljelyalalla Tunisiassa sen osuus BKT on laskenut. Vuonna 1964 se oli 20 prosenttia, 2016 vain 8. Lisäarvo on aika heikkoa ja muutos vauhti on kovaa. Tarvitaan paljon investointeja. Siihen liittyy useita haasteita, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen heikentymiseen, veden puutteeseen muun muassa. Edelleen maanviljely kärsii jakeluverkostojen eh, vanhentuneisuudesta ja eh, järjestäytyneisyyden puutteesta. Excusez-moi. Puhuja pyydetään hieman hidastamaan tahtia. Eh, Tunisian viljelyala todella on, sen osuus BKT on heikentynyt ja lisäarvo on heikko ja eh, luonnonvarat heikentyneet, eh, jakeluverkostot ovat huonot eh, ja toimialojen järjestäytyneisyys on heikko ja maaseudun järjestäytyminen on myös alhaista, ihmiset ikääntyvät ja nuoret eivät ole kiinnostuneita. On myös hallinnointiin liittyviä ongelmia, heikkoa instituutioista tukea ja poliittisen näkemysten puutetta. Kuten näette, näitä haasteita ja varja on paljon eh, unohtamatta kaupan vapauttamista erityisesti eurooppalaisten kumppaneiden kanssa DCFTAn puitteissa. Näihin riskeisiin, riskeihin ja haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan realistinen, innovoiva, rohkea uusi maatalousmalli maatamme varten. Nuori liittomme Synagri, Synagri Tunisian viljelijäliitto, joka perustettiin vuonna 2011 vallankumouksen jälkeen demokratian ja moniarvoisuuden hengessä on mukana Tunisian perustuslaissa, mutta vielä toiminta on vaikea. Tarvitaan pienimuotoista perheviljelyä varten kunnianhimoinen ohjelma. 80 prosenttia viljelijöistä omaa vain alle 10 hehtaarin tilan, 70 prosenttia alle 5 hehtaaria 80 prosenttia karjan kasvattajista omistaa alle 10 lehmää ja 70 prosenttia heistä alle 5, mutta kuitenkin tällä pienviljelyksellä tuotetaan yli 70 prosenttia kansallisesta tuotannosta ja se on hyvin sitkeä malli. Tarvitaan kestämään maanviljelyä vastaavia malleja ja ratkaistava vesiongelma on kehitettävä uudenlaisia vedenkäyttömuotoja ja päästävä eroon hukasta ja tuhlauksesta ja otettava sadevesi paremmin käyttöön. Tarvitaan myös äh, arvoketjujen kehittämistä, äh, paikallisten tuotteiden arvostamista, luomutuotannon kehittämistä ja välimeren tuotteiden korostamista. Siinä meillä on komparatiivista etua. On mahdollistettava maatalousosuuskuntien äh, käyttöä, jotka ovat hyvin tarpeellisia pienviljelijöille ja tärkeitä myös heikommilla alueilla. On vähennettävä kauppallisia riskejä paremmalla integraatiolta, integraatiolla ja uudistettava muun muassa vilja- ja öljyä koskevia toimistoja, hallinnointia ja varastointia. On myös muistettava, että 96 prosenttia Tunisian alueesta on kuivuusvaarassa, 52 prosenttia alueista kärsii tuulen ja suolantumisen aiheuttamasta eroosiosta. Jos lämpötila nousee kahdella asteella vuoteen 2050, Maghreb-maat menettävät puolet viljelymaastaan. Vuoteen 2030 mennessä odotetaan, että kuivat vuodet lisääntyvät. Kaksi tai kolme kuivaa vuotta tuo Tunisiassa 50 prosentin menetyksen öljykasvi tuotannossa ja karjan tuotanto voi vähentyä jopa 80 prosentilla, eli alan todella herkässä tilanteessa on kehitettävä maatalousalan tutkimusta ja levitettävä siitä tietoa, kehitettävä vihreää matkailua ja huomioitava taloudellinen, poliittinen, sosiaalinen ja turvallisuuteen liittyvä rooli, joka Tunisian maataloudella on. On korostettava sitä, että Tunisian viljelyysalalla on suurten taloudellisten ja sosiaalisten kriisien pehmentävä vaikutus, kuten vuonna 1987, 2011 ja 2014. Se on tuonut eniten BKT kriisien aikoina ja sen avulla taas, talous on pysynyt pinnalla ja vaikeimmat ja vakavimmat tilanteet on voitu välttää maanviljelystä on pidettävä kannattavana toimintana taloudellisesti, eikä sillä pidä enää inflaatiota hallinnoida. Tarvitaan selkeä politiikka ja rauhallinen sosiaalinen ympäristö ja turvallinen ympäristö, ottaen huomioon kansallinen, alueellinen ja kansainvälinen konteksti on vaikea päästä kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kuinka voisimme lisätä jopa kaksinkertaista tuottavuutemme ja kuinka voimme parantaa tuottavuutta ja, ja, ja maataloustuloja, kuinka voisimme säilyttää luonnonvarojen saannin ja kuinka voimme uudistaa vilj- maanviljelystämme DCFT pitää olla kunnianhimoinen ohjelma, jolla mennään paljon pidemmälle kuin taloudellisten etujen huomioimiseen. Tunisian viljelijät ja kalastajat odottavat Euroopalta todellista kumppanuutta, josta kaikki hyötyvät ja jolla myös kestävä kehitys voi vahvistua ja jolla voidaan parantaa elintasoa ja vakautta. Mikä tietenkin Tunisian viljelysala on uudistettava. Se on meille tärkeää, mutta myös eurooppalaisille on vähennettävä eriarvoisuutta maanviljelysalojen välillä ja lisättävä täytettävyyttä. Tämä on meidän tavoitteemme. Euroopan on asetettava tähän taloudelliset, tekniset ja logistiset resurssit käyttöön ja autettava meitä kymmenen vuotta eivät tunnu riittävältä. Viisi vuotta olisi tarvittu lisää neuvotteluissa ei pidä rajoittua näihin arkaluontoisiin tuotteisiin ja tarifikiintiöihin tai näihin aikatauluihin. Tiedämme kyllä, että hedelmät ja vihannekset ovat potentiaalisesti kilpailukykyisiä, mutta niihin kohdistuu useita esteitä. E, Euroopan markkinoiden rajasuoja on edelleen monimutkainen. E, on aivan oikeutettua pelätä tätä DCFTAta mutta tarvitaan uudistuksia. Niiden avulla on saatu aikaan uudistuksia ja teknistä apua ja taloudellista apua, jotta voimme päästä eteenpäin. Olisi myös viestittävä näistä asioista laajasti niin, että Tunisian viljelijät rauhoittuisivat ja voisivat ottaa tämän hankkeen omakseen. Sen pitäisi olla Tunisian maatalouden tulevaisuuden hanke, jonka olisi otettava tämä osa-alueen mukaan. Euroopan tulee toimia poliittisesti rohkeasti ja otettava YMP mukaan todellinen meidän, meidänkin maatalouttamme tukeva Oulu alue, kuten Espanjan ja Portugalin kanssa on tehty. Näin voidaan luoda vapauden, kaupan, kehityksen ja kumppanuuden alue, vahva yhteinen alue, joka yhdistää Afrikan ja Euroopan. DCFTA pitää katsoa tulevaisuuteen ja ja ottaa huomioon molempien osapuolten edut. Muussa tapauksessa sopimus ei tule johtamaan mihinkään. Haluaisin myös todeta, että liittomme on vapaaehtoisesti tässä mukana. Olemme yhdessä Konrad Adenauer-säätiön ja MDin kanssa helmikuussa 2008 järjestäneet seminaarin DCFTAsta. Herra Jollos oli, paikalla, Jollos oli paikalla ja ehdotamme, että järjestämme pyörän pöydän keskusteluja alueilla – Synagri on myös päättänyt kuukausi sitten perustaa kansallisen komitean koskien DCFTA-pohdintaa ja sen pitäisi aloittaa toimintansa lähiviikkoina. Kiitoksia. So, uh, Monika. Kiitos Monika. Miten tasapainoinen EU on neuvotteluissa ja miten suojeleva on tuo, suojeltu on tuo maataloussektori, erityisesti EUn sellainen jäsenvaltioissa. Monika, ole hyvä. Viisi minuuttia. Yes, thank you. Kyllä, kiitos ja kiitos kahdelle aikaisemmalle puhujalle. Tuovat äh, tänne parlamentin Tunisian kansallisyhteiskunnan kannan. Kuten aikaisemmin mainittua, erittäin hieno toinen kierros järjestettiin Tunisiassa tuossa äskettäin. Ja tietysti, kuten aina teemme, tapasimme kansallisyhteiskunnan edustajia – ja myöskin sen hallituksen edustajia. Meistä avoimuus neuvottelussa on hyvä, kuten aikaisemmin mainittua, tekstit on julkaistu tai julkaistaan, koska aina julkaisemme ne sitä myötä, kun niitä ehdotetaan. Ja jos oli kahden vuoden viivästymä aikaisemman kierroksen tämän kierroksen välissä, niin se johtui monista syistä. Hallitus vaihtui, mutta lisäksi, koska tunisialaiset halusivat käyttää aikaa ja varmistaa sen, että voisit käydä läpi vaikutusarvioiset ja analyysit ja ottaa mukaan kansallisyhteiskunnan. Eli hienoa, että on toimittu avoimesti, kun neuvotellaan, mitä tulee kysymykseenne ja mitä aikaisemmat puhujat sanoivat. TCFT on pitää olla tärkeä elementti tuota kumppanuutta. Totta kai se on tavoitteemme. Tietysti DCFTA ei vastaa kaikkiin näihin kysymyksiin. Ei nyt on selvä, mutta DCFTA tukee alakohtaisia uudistuksia, jotka Tunisia haluaa viedä läpi tai aikoo viedä läpi. Ja haluaisin puhua kolmesta osa jotka mainittiin aikaisemmin, maatalous, palvelut ja energia. Joten maataloudesta sen verran, että viime kierroksella sovimme avainparametreista neuvotteluja varten. Mitä se tarkoittaa on, että se miten esittelemme markkinapääsytarjouksemme, josta vaaditaan sitten ehkä, no tavoitteena on vuoden loppuun mennessä toimia sitten asymmetriporkissa tuomaan osa tuota, se oli hyvin selvää. Neuvotteluparametrit on julkaistu, jos niitä katsotaan, niin siinä puhutaan siirtymäajoista, niin siinä puhutaan myöskin arkaluontoisista tuotteista. Ja lisäksi on mainittu nuo hinnat, joka aikaisempi puhujakin mainitsi, markkinoille pääsyhinnat. Ja kaikkea tätä tullaan katsomaan ja sitten nostamme tarjouksen, joka on tärkeä, koska me pitää kattaa monet asiat, mutta pitää ottaa myös se, että Tunisia ehkä tarvitsee lisää aikaa käydä läpi nuo uudistukset ja modernisoinnit. Lisäksi tarjoamme avustusta ja on uusi ohjelma nimeltään Programme d'appui ja kompetitiivinen kilpailukyky ja vientitukiohjelma, joka alkaa tänä vuonna 90 miljoonaa euroa. Sen sisältö se keskittyy näihin aloihin, jotka DCFTA vapaakauppasopimus toivottavasti avaamaan. Suurin osa siitä on budjettitukea, eli rahaa, jota hallitus voi käyttää sitten nykyaikaistamaan maatalouspalvelusektorinsa. Ja sitten teknistä tukea on tuolla loput, joten on tärkeää tietää, että tämä on astettainen prosessi ja autamme myös teknisesti ja taloudellisesti kumppaneitamme. No ehkä sitten maataloudesta vielä yksi asia. Tärkeää saada tätä lisäarvoa. Mainittiin meille EUlle maantieteelliset merkinnät ovat yksi näitä välineitä, joita meillä on tehdä näin. Ja on hienoa, että mitä tulee tähän maantieteellisen lukuun, niin teknisellä tasolla pystymme sulkemaan se viime kierroksella ja nyt sitten olemme jo maantieteellisiä merkintöjä vaihdelleet keskenään, missä on tärkeää maaseudun kehityksen kannalta. Nyt sitten palveluluku tulee palveluihin, niin tiettyjä aloja, jotka ovat erityisen lupaavia Tunisialle. Olen kiitollinen tutkimuksesta ja työstä, jota on tehty jo esim. liittyen digitaalisiin palveluihin, sähköinen kauppa, televiestintä. Mekin aiomme järjestää seminaarin tältä alalta kansallisyhteiskunnan kanssa ennen vuoden loppua. Mikä myös selvää on, että mitä tulee palveluihin, niin liikkuu liikkuvuus, no siis palvelutarjoajien liikkuvuus, joille avaamme EU-markkinat, on myös tärkeää. Tästä syystä teemme läheistä yhteistyötä kollegoidemme kanssa, kun neuvottelemme viisumihelpotussopimuksista, jotta voi varmistaa, että on läheisiä synergioita DCFTA ja viisumihelpotusprosessin kanssa. Nyt sitten energiakysymykset. Puhujat mainitsivat tämän viime kierroksella EU teki ehdotuksen kunnianhimoista energia- ja raaka-aineluvusta. Suuri osa liittyy uusiutuviin energialähteisiin. Tämä teksti on pian verkkosivuillamme ja tavoitteena ei ole pelkästään varmistaa tietenkin, että on reilua oikeudenmukaista kilpailua tällä alalla, vaan myös tukea uudistuksia, joista Tunisia on ilmoittanut. Tiedän, että hallituksen johtaja Yusuf Shahed kävi Brysselissä huhtikuussa. Hän esitteli etenemissuunnitelman sille, että vetäisi eteenpäin näitä painopistereformeja ja yksi tärkeimmistä tunnisilla suunnitelmia on toimintasuunnitelma, joka koskee energiaa. Pitää pyrkiä varmistamaan, että sinne otetaan myös Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. Uskomme, että DCFT-sopimus voi tukea noita alakohtaisia uudistuksia ja että nämä kaksi prosessia voivat kulkea käsi kädessä. Eli maatalous, palvelut, energia, kolme esimerkkiä missä DCFT-sopimus voi tuoda oman panoksen, kun kehitetään Tunisian tilannetta. Sitten myös kysymys tietysti myös eu intresseistä. Tunisia on tärkeä markkina meille, mutta kyse ei ole vain taloudesta. Uskomme, että tämä on tärkeä naapurustokumppanuus kuitenkin tällä hetkellä. Maatalousmarkkinat eivät ole täysin avoimet kummallakaan puolen, joten tietysti edustamme omien yhtiöittemme etua. Toivottavasti saamme vietyä Tunisiaan sotuisammin ehdoin neuvottelun loputtua. Kiitos. Thanks a lot and of Kiitos. Tietysti tämä on tärkeä muistaa. Nämä olivikeskustelut vielä erittäin hyvin ja olivituotekeskustelut. No niin, nyt annan puheenvuoron esittelijä ja varustelijoille puolitoista minuuttia kukin. Edustaja Lalonde. Merci, monsieur le Président. Kiitos herra puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kiitän kovasti rouva Zeribia ja herra Daudia näistä esityksistä. Toitte esille hyvin näitä elementtejä, jotka ovat aivan perustavanlaatuisia näissä neuvotteluissa. Ja minä olen Tunisiassa paljon käynyt ja allekirjoitan täysin sen, mitä rouva Jeripi sanoi, että todella edistystä on saavutettu kansalaisyhteiskunnassa, tasa-arvossa, naisten oikeuksissa ja niin edespäin. Mutta maa on edelleen uhattuna ja kaipaa tukea. Ja on selvää, että kansalaisyhteiskunta pitää ottaa mukaan koko prosessin ajan. Tämä on parlamentin tavoite ja myös kansalliskokous. Ja äh, sitten äh, maatalous on tässä todella tärkeä toimiala. Se muodostaa noin 11 prosenttia bruttokansantuotteesta ja 18 prosenttia maan työllisyydestä. Ja kiitän sitten komissiota myös siitä, että nämä neuvottelut on saatu nyt toiselle kierrokselle tai se on saatettu päätökseen. Neuvottelukierrokset jatkuvat syksyllä ja sitten poliittinen sopimus saataneen aikaan jo tällä mandaattikaudella. Ja sitten esittelijänä muutama huomautus, mitä tulee näiden neuvotteluiden kontekstiin. Nyt kymmenisen vuotta arabikevästä jo on. Ja Tunisia on matkalla kohti demokratian vakauttamista. Alueellinen vakaus on parantunut ja tietysti nyt se on taas uhattuna, kun Libya on siinä vieressä ja ja sitten ylipäätään taloudellinen integraatio tässä Välimeren alapuolella olevissa maissa on tietysti hankalaa. Ja sitten nuorten asema, nuorisotyöttömyys ja koulutettujen ihmisten työttömyys, nämä ovat näitä. Ja todellakin 30 prosenttia korkeakoulutetuista nuorista on Tunisiassa vailla töitä. Nämä ovat todella järisyttäviä lukuja ja nämä toki uhkaavat sitten demokratian etenemistä. No tämä sopimus on ennen kaikkea poliittinen luonteeltaan, pitää pitää se hyvin hengessä, hengissä ja etenemässä. Ja tärkeää on, että pidetään kiinni tiivistä yhteistyöstä unionin ja Tunisian välillä, että Tunisia pääsee lähemmäksi äh, EUn sääntelypuitteistoa muun muassa. Tunisia voisi olla Maghreb-maiden menestystarina ja tällä, tämä asiakokonaisuus hyödyttää Tunisiaa monin tavoin. Pidettäköön kiinni neuvotteluiden ja sopimuksen asymmetriasta kuten tunisialaisetkin tuossa sanoivat, ja todellakin maatalouteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, kuten herra Daudkin sanoi. Kaksi kysymystä kuitenkin, yksi komissiolle ja sitten vielä toinen. Eli komissio, voisitteko selvittää, miten näette nyt tämän liikkuvuuselementin tässä sopimuksessa ja sitten Miten takaatte, että tästä sopimuksesta tulee menestys? Mitkä ovat ne tärkeimmät kohdat ja mitkä ovat sitten eh, mahdolliset eh, kynnyskysymykset? Kiitos ja sitten edustaja Siku. Eh, grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täällä kuunnellut tarkkaavaisesti näitä esityksiä, joita saimme kansalaisyhteiskunnan taholta. Saimme nyt syvempää tietoa ja tietoa myös kunnianhimoisista ja aivan oikeutetusta pyrkimyksistä niin, että olosuhteet olisivat sellaiset, että ne auttaisivat heitä viljelyyn, maanviljelypalveluala, oikeusvaltio. Uskon, että näillä aloilla Tunisia on päässyt paljon eteenpäin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja on todettava, että edistystä on tapahtunut Euroopan unionin tuenkin avulla. Nyt on jo Euroopan unioni vuosia tukenut Tunisia rahoituksella ja kunnioittain demokratisoitumista ja poliittista vakauttamista ja kansalaisoikeuksien alallakin on edistystä pyritty tukemaan ja tämä on hienoa. Olen tyytyväinen myös siitä, mitä komission edustaja on meille todennut. Eli että kyseessä ei olisi ainoastaan etuoikeutettu kumppanuus, eikä ainoastaan kauppasopimus, joka molemmin puolin pyrkii huolehtimaan osapuolten eduista ja auttaisi molempia osapuolia, niin että sekä Tunisia että Euroopan unioni saavuttaisi tavoitteensa, vaan tarkoituksena olisi tämän lisäksi tiedon lisääminen, koulutuksen lisääminen, nämä digitaalinen sähkökauppa, innovaatio ja tutkimus ovat myös tärkeitä asioita. Haluaisin esittää kansalaisyhteiskunnan edustajalle maatalouspuolelta kysymyksen. Öljy on arkaluontoinen asia. Olen ymmärtänyt, että kun puhutaan 70 000 tonnista, josta on sovittu ainoastaan 2500 tonnia on käytetty. Olemme siis todella kaukana niistä mahdollisuuksista, joita Euroopan unioni on sopinut, joten ei tässä ole mitään keskusteltavaa mahdollisten pidennysten osalta käsittääkseni. Olen toiminut tällä alalla ja ymmärrän, että tällaiset, tällaiset mahdollisuudet ovat vain poikkeuksellisia. Mitään kunnianhimoisia hankkeita ei siis voida ajatella, jos sitten kuitenkin pyydetään tällaista holhoamista, joka ei auta ketään. Kiitoksia. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. DCFTA ei ole mikään itseistarkoitus. Se oli, mitä Rova sanoi. Ja, no, tämähän on vapakauppasopimus ja tietysti poliittinen sopimus tietysti meille, tietysti EUlle. Näin se nähdään sillä kyse on siitä, että tuetaan valtiota, joka on ollut melko esimerkinomainen tässä demokraattisessa siirtymässä, mutta kuitenkin tuntee merkittäviä hankaluuksia, tai ainakin tilanne on taloudellisesti hauras ihan selvästi, joten meillä tämä ennen kaikkea poliittinen tavoite. Autetaan Tunisia, vakautetaan aluetta ja sitten naapuruuspolitiikkaan tämä liittyy toki myös, mutta ehkäpä on myös asioita, joita pitäisi parantaa ensinnäkin, että tarvitaan todellista assosiaatiosopimuksen arviointia ennen DCFTAta. Tämä on minusta toistaiseksi ollut riittämätöntä samalla tapaa. Minusta tässä puuttuu tietoja todellisista vaikutusten arvioinneista. Jos ajatellaan tulevaa DCFTA-sopimusta erityisesti, minä haluaisin tietää, jos tässä nyt on neuvottelemassa sopimusta, joka on johdonmukainen kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa, jota EU pitäisi edistää. Kaikki sanovat, että asymmetrinen ja edistyksellinen totta – Tarvitaan aikaa, siirtymäaikoja, kausia ja joskus mietin, että josko Tunisia on, onko se todellakin valmis, sillä tässä mainittiin tuo maataloussektori. Todellisuudessa, no, kuuntelin herra Karimin esitystä, mutta kun nyt katsotaan konkreettisesti maatalouden tilaa Tunisiassa, niin tässä, se on hyvin haavoittuvainen ei pitäisi niin, että DCFTA-sopimus lisää tuota haavoittuvaisuutta maataloussektorilla, jos ajatellaan eurooppalaisia niitä, jotka ovat tuottavampia, jotka saavat YMP-tukea esimerkkinä. Sitrushedelmät en usko, että se on hyvä, jos ajatellaan, että Espanja vie niitä eniten ja nyt sitten on sektori, joka on vielä liian hauras edistyksen epäsymmärsin, mutta pitää käyttää aikaa ja lopuksi tähän loppuun. Kansalliskunnan mukana ottaminen kyllä. Negatiiviset luettelot, no pitää nyt pohtia vielä uudestaan. Tiedämme, miten tärkeää tämä on sitten tämä arbitraasin lauseke. Uskon, että se suljetaan pois sitten neuvottelusta. Kiitos. Merci beaucoup. Tiziana. Kiitos sitten Tiziana. Haluatko puheenvuoron? Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tunisia on merkittävä Euroopan unionin kumppani, erityisesti ottaen huomioon maahanmuutto- ja terrorismin torjunta. Vapakauppasopimus Tunisian kanssa on olemassakin ja uskon, että sitä voidaan vielä parantaa. Jos edellyttää kompromisseja, niin niitä on arvioitava tarkkaan erityisesti maatalouden puolella. Tästä öljy kasvialasta on totta, kuten kollega sanoi, että jo kymmenen vuoden ajan Tunisia on hyötynyt yli 50 000 tonnin viiti, vientikiintiöistä. Voi olla, että vuonna 2016 2017 sitä ei ole täysin käytetty, mutta viime vuonna vienti on 120 prosentilla kuitenkin kasvanut. Uudet kiintiöt tunisialaisesta, tunisialaisen öljyn vientiä varten on kyllä syytä tarkkaan harkita. Ei myöskään ole mitään erityistä merkintää Tunisian öljyn kanssa. Sehän tietenkin kilpailee eurooppalaisten oliviöljyn viljelyn kanssa ja monet sekoittavat näitä öljyjä toisiinsa eivätkä mainitse alkuperää. Toivon, että maantieteelliset merkinnät suojataan asiallisesti ja sopimus ei ei tuo, ota mukaan tätä miestä. Edelleen tarvitaan kunnianhimoinen ohjelma, jossa on myös sanktiot ja jossa varmistetaan oikeudet molemmille osapuolille ja työntekijöille. Tämä puoli on aika alhainen Tunisiassa. Ottaen huomioon, että maantieteellisesti Tunisia on hyvin lähellä ja ja lainsäädäntö heikompaa on vaarana menettää tuotantoa Tunisian puolelle. Toivon, että komissio ottaa tämän huomioon. Kiitos. Kiitos sitten. Nämä kolme puheenvuoroa voitte reagoida kaksi minuuttia kukkin. Herra Ribi. Oui, merci. Kiitos herra puheenjohtaja. Niin todellakin Vuoden 1996 assosiaatiosopimusten arviointi on ollut kansalaisyhteiskunnalle iso tehtävä. Kaikki nämä vaikutusarvioinnit per sektori ja yleinen vaikutusten arviointi. Ja tämä on hyvin tärkeä osa neuvotteluprosessia. Se vie aikaa, kuten tässä on todettu, niin olemme nyt äh, hankalissa ajoissa ja tilanne on epävakaa. Me tarvitsemme tällaiseen aikaan. Ja, ja nämä ovat myös sellaisia sopimuksia, jotka vaikuttavat suoraan tuleviin sukupolviin. Ja sen takia me haluamme käyttää tällaista pilottiprojekti lähestymistapaa, kuten olemme nyt aloittaneet esimerkiksi ICT-palveluiden kohdalla. Pyrimme miettimään, miten tämä sopimus vaikuttaa tälle alalle tulevaisuudelle. Se on meidän mielestämme hyvä lähestymistapa. Ja sitten Totta kai tässä on tiettyjä ennakkoedellytyksiä, jotka pitää ottaa huomioon tulevaa sopimusta varten. Ja tietysti poliittiset tavoitteet, kuten tässä nyt sanottiinkin, jo 2011 puhuttiin näistä suorista ulkomaisista investoinneista ja ne ovat alentuneet EU-sta Tunisiaan vuodesta 2011 lähtien ja sen takia tällekin pitää tehdä jotain ja on hyvä, että esittelijäkin on nämä asiat huomannut. Olemme samoilla linjoilla. Esittelijäkin toivoo, että Tunisia olisi Magrebin menestystarina ja tätä toivomme. Se vaatii sitä, että ihan todella vahvasti poliittisesti tuetaan investointeja Tunisiaan. Pitää luoda uusia toimintamalleja, pitää taata, että investoinnit menevät innovointiin, digiloikkaan ja koulutettujen ihmisten työttömyyden vähentämiseen ja pitää tehdä kaikkemme, jotta voimme tukea Tunisiaa sen demokraattisessa siirtymässä. Ja sitten nämä kysymykset, joita tässä esitettiin, nämä ovat välttämättömiä kysymyksiä. Ja tietysti tällainen osallistava lähestymistapa täytyy ottaa huomioon eri toimialat, ammattialojen edustajat. Nämä ovat niitä tahoja, joihin nämä palvelut suoraan kohdistuvat, joihin kaupan vapauttaminen suoraan kohdistuu. Ja on tärkeää, että että kuunnellaan näitä asianosaisia tässä täytäntöönpanoprosessissa, jotta voidaan varmistua, että todella vastaamme heidän tarpeisiinsa, toimialojen tarpeisiin, jotta ne saavat todella aidon pääsyn eurooppalaisille markkinoille ja että niiden kilpailukykyä voidaan vahvistaa. Ja tietysti liikkuvuus on tärkeää, ammattilaisten liikkuvuus se on myös ennakkoedellytys ja tämäkin on tärkeää, kun neuvotteluprosessia viedään eteenpäin. Daud. Kiitos sitten herra Daud. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vastata ensinnäkin tuon kysymykseen, joka estettiin öljystä. Kiintiöongelma on rajoittavaa, koska kiintiöt on jaettu vuositasolla, mutta toisaalta myös kuukausitasolla, ja niitä on hankala hallinnoida meillä – ja toisaalta, mitä pitää tietää näille kiintiöiden osalta, että, että Tunisiassa tuo ailahtelu on voimakkaasti tuotantoa. Nyt on ollut kolme kuivaa vuotta, ja mikä vaikuttaa tuotantoon kaksituttavalla tavalla, joten näiden vuosien aikana ei me voi varmistaa vientiä Eurooppaan päin. Ja sitten mitä tulee tämän kommenttiin, joka tehtiin tunnistetaan ylistöitä käytetään sekoiteöljynä laimennusöljyn ikään kuin lisäksi volyymiä. Pitää tietää myös kiinteiden osalta on, että Tunisia on riippuvainen siitä, mitä tapahtuu Espanjassa ja Italiassa ja muissa Euroopan maissa tuotannossa. Tiedämme, että kun tuotanto on huomattavaa Euroopassa, niin sitten on enemmän ongelmia viedä tunnista öljyä, joten tämä kiintiökysymys pitää nyt käydä läpi näissä keskustelun puitteissa öljy ja Tunisien. No, tässä meillä on voitettavaa siinä, miten voimme taata tämän öljyn laadun ja alueiden toiminnan laadun. Meillä on äh, monia olivin tuottajia ja tässä on kuitenkin vielä toimittu, mutta laatu on paranemaan päin ja maantieteellisiä merkintöjä ollaan saamassa, mutta tässä tarvitaan valtavasti työtä ja kansainvälisellä markkinoilla voimme päästä lisää ja Eurooppaan myös juurikin sen myötä, että puhutaan tästä laadusta ja tunnistusten öljylaadusta, jotka eroavat täysin eurooppalaisista olviöljystä, joten tässä kohtaa meidän pitää tehdä töitä ja tehdä yhteistyötä, koska tässä on kaikilla voitettavaa, mitä tuo arviointiin olisi tärkeää tehdä niitä vakavasti ja se, mitä se ottaa mukaan siis tunisialaisia, eurooppalaisia toimijoita, jotta tehdään nämä arviointi, äskettäin luimme asiakirjan, joka annettiin Tunisialle, joka toisteli pitkälti samaa kuin mitä tehtiin Marokossa puhumatta näistä Tunisian erityispiirteistä. Tunisialla on erityispiirteitä, jotka poikkeavat voimakkaasti marokkalaisista ystävistämme. Mitä jota onnistutaan, totta kai poliittista tahtoa tarvitaan, avoimuutta, mutta myös täydentävyyttä. Kiitos. Merci beaucoup. Monika. Kiitos sitten Monika. Okay, so first I try to address... Niin, Ensiksi pyrin vastaamaan kysymykseen vaikutusten arvioinnista, eli kestävyysvaikutusarviointi on tehty ennen kuin edellinen neuvottelukierros alkoi. Tämä on julkinen asiakirja. Ja tämän lisäksi suunnittelemme myös horisontaalisemman vaikutusten arvioinnin tekemistä, jossa arvioidaan 6 kautta 8 Euromed-alueen vapaakauppasopimusta. Tämä tehdään ensi vuoden alussa. Ja tavoite tässä on se, että emme tarkastele ainoastaan yksittäisiä Välimeren maita. Tämä on siis ex post eikä ex ante analyysi ja katsomme mikä toimii missäkin maassa, mikä ei, mitä voimme oppia näistä vapaakauppasopimuksista, ottaen huomioon, että Välimeren maiden pääsy Euroopan markkinoille on suurin piirtein vertailukelpoinen. Sitten kysymys synergiasta näiden kahden neuvottelun välillä. Tässä meillä on mielestäni aivan ainutlaatuinen tilaisuus, koska ei käy usein, että viisumihelpotuksista puhutaan samaan aikaan kuin, kuin äm, vapaakauppasopimuksista. Eli on olemassa tällainen palvelukappale, jossa puhutaan juuri näistä Moodi 4-palveluista. Ja totta kai me tarvitsemme näille henkilöille pääsyn markkinoille vapaakauppasopimuksen nojalla. Ja totta kai nämä ammattilaiset tarvitsevat myös viisumin mennäkseen, minne heidän tarvitsee mennä. Mitä tulee viisumihelpotussopimukseen, niin tietysti kyse on maksimissaan 90 päivän Schengen-viisumista. Tämä on ainoa, mihin EUlla on toimivaltaa pidemmät viisumit myöntävä jäsenvaltio. Ja tämä riittänee pilottiprojektille tietyillä toimialoille. Tämä on hyvin tärkeää, että pidämme kiinni synergiasta erityisesti Tunisian näkökulmasta ja senpä takia tar- tarkoitus on, että kaksi neuvottelutiimiä ja jäsenvaltiot tapaavat vielä ennen vuodenvaihdetta, jotta voidaan taata maksimaalinen synergia kahden neuvottelukierroksen välillä. Joku puhui sitten tuosta kestävän kehityksen kaupan äh, neuvotteluluvusta. Tämä on edistynyt hyvin. Tunisia haluaa ehdottomasti, että kestävää kehitystä noudatetaan. Tunisia on allekirjoittanut kaikki tarpeelliset kansainvälisen työjärjestön dokumentit. Ja tietysti kilpailukyky ei mene Tunisiassa työntekijöiden selkänahasta, koska kyse ei ole kuitenkaan Bangladesin kaltaisesta maasta, vaan tärkeää on Tunisialle, että päästään mahdollisimman lähelle eurooppalaisia markkinoita, että integraatio on mahdollisimman syvä. Kiitos. This concludes the... Kiitos. Tähän päättyy kohta 13 varmasti. Ja seuraamme neuvotteluja tarkkaan. Erityisesti esittelemme, mutta valiokunta myös kokonaisuudessaan. Kiitos vielä kerran, että tulitte Tunisiasta tänne asti ja kerroitte meille tilanteestanne ja lykkyä tykö. Kiitos kohta 14 liittyy hieman tähän palvelukysymykset ja mallin viisi mukaiset palvelusitoumukset melko uutta. Palvelut, jotka liittyvät siis tavaroihin ja tästä tehtiin tutkimus ja annan puheenvuoron Marina Fottealle. 10 minuuttia voi tutkimuksen, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että voimme käydä läpi tätä monimutkaista. Hetkinen, pieni kollegat, hyvät naiset ja herrat. Olkaa hiljaa, pyydän. Olkaa hiljaa, pyydän. Meillä on nyt testys käynnissä. Olkaa hyvä. So the purpose of the study... Eli tämän tutkimuksen tarkoitus oli tarkastella vitosmallin palvelusitoumuksia. Kun puhumme viidennestä mallista, niin tarjoamme niitä palveluja, jotka joista käydään kauppaa osana tai jotka liittyvät näihin tuotteisiin ei palvelusektoreilla, mutta kuin palvelusektoreilla. Tämä pätee paljon muun muassa teollisen tuotantoon ja palveluihin, joita ovat käyttäneet yhä enemmän viime aikoina. Tässä puhutaan rahoituspalveluista, kuljetuslogistiikkaa, ohjelmistoa, tutkimus- ja kehitysympäristöpalvelut ynnä muut. Ja tämän keskeltä ilmiö, joka on tätä tämän palvelullistaminen, palveistaminen, josta puhutaan paljon. Ja sitten on poliittisia kysymyksiä, joita tässä esitetään myös paljon tämän ilmiön ympäriltä. Ja nämä palvelut, niitä käytetään valmistajien puolesta sekä primäärisektorilla että teollisilla sektoreilla. Niitä käytetään syötteinä tuotannossa. Ne liittyvät tuotteisiin, linkittyne tuotteisiin, niitä esitellään tällaisena pakettituotteina Ja sitten nämä palvelut ovat myös saatavilla. Talon sisäisesti tarjoavat firmat tai itse asiassa niitä ulkoistetaan myös tai siirrytään offshore-toimintaan, joten se, miten näitä palveluita käsit- käsitellään, onhan tuotettanut tässä viitataan mallin viisi mukaisena. Eli yksi esimerkki, tässä näette auton, ja kaikki tunnemme. Tässä nähdään tiettyjä auton ominaispiirteitä, kun sitä tarkastellaan, niin nähdään, että siinä on sensorit lähes kaikkialla, jotta se voi ajaa itsestään. Ja tietysti kun puhutaan tällaisen auton tuomisesta maahan, niin ymmärretään että sen arvo itse asiassa koostuu tai riippuu voimakkaasti palveluista, ja se on hyvin korkea. Siinä on hyvin paljon siis palvelusisältöä ja ohjelmistoja, tämä on hyvin hienostunut tuote, ja Kysymys, joka tästä herää, on, että käsitelläänkö tätä sitten tätä tuotetta tavarana, kun se tulee rajalle vai jonakin muuna. Onko se mielenkiintoista, että nämä muut esimerkit, jotka liittyvät perinteisempiin aloihin, no esimerkiksi tämä puutavara, joka sisältää yli 50 prosenttia tai yli 50 prosenttia sen arvosta liittyy palveluihin. Siis on puunhakkuu, jäljittäminen ja siittäminen satamassa, jalostaminen ynnä muuta. Eli tässä näytetään yksinkertaisen puutavaran, joka vaikuttaa ihan yksinkertaista tuotteelta. Puu, joka on hakattu, mutta sitten sisältää itse asiassa kovin paljon palveluosuutta. Sitten toinen tutkimus tehtiin Aasiassa sen mukaan, tai siinä oli tuo samanlainen tilanne – joka liittyy ihan tavalliseen leipään. Kuvitellaanpa, että jos haluaa nyt valmistaa leipää, niin se tarvitaan kyllä kaikenlaisia eri palveluita. Ja palveluiden osuus ylittää 2 prosenttia tuosta leivän hinnasta. Joten this worth uh, when we um, look. Eli tarkastellaanpa sitten palvelun arvoa kokonaisuudessaan. Eli jos haluamme ryhtyä poliittisiin toimiin, niin pitää ymmärtää, mikä on tuo arvo tällä kaupan alalla. Tiedot tutkimukset osoittavat, että mallin, malli 5 vastaa 20-47 prosenttia sektorikohtaisesta panoksesta Ja sitten jos puhutaan monenvälistä liberalisointiskenaariota, niin tämä siis vaihtoehto, jossa nämä tuotteet eivät äh, maksaisi tuontitulleja. Meillä on arvioita 300 miljardista eurosta ostanut BKT vuonna 2025 ja sitten 500 miljardia euroa se globaalin kaupan arvo. Kaikki maat hyötyisivät monenvälisestä vapautuksesta tässä näin ollen kehitysmaat, tässä ehkä niitä Aasian maat äh, ja tavaravalmistajat ja yrityspalvelun tarjoajat hyötyvät tästä eniten tämän tutkimuksen mukaan. Ja tietysti työpaikat, 40 äh, prosenttia näistä tavaroista, joita viedetään EUsta, linkittyvät mallin viisi mukaisen toimintaan, mutta kyse ei ole vain työpaikoista – ja talouden hyvinvoinnista. Tämä vaikuttaa myös voimakkaasti muuhun toimintaan. Euroopan 2020 strategia on osa tätä, jossa puhutaan älykkäämmästä, vihreämmästä ja osallistavasta taloudesta. Tässä puhutaan siitä, että annetaan enemmän toimintamahdollisuuksia ympäristötuotteille ja palveluille. PK-yritykset, jotka osallistuvat aktiivisesti tälle alalle, ovat tässä roolissa. Ja, tarvit, ja sitten tämä lisää myös vientipotentiaalia muun muassa. Mitä haasteita sitten koetaan mallissa viisi, miksi sitä puhutaan? Kuten sanoin, tämmöisen toimitustapa, joka on tunnustettu GATSissa. Meillä ei ole määritelmä missään sille. Tämän tuloksena nuo transaktiot no, tuonti- ja vientitransaktiot, jotka tässä nähdään, niihin kohdistuu tariffiesteitä tai kiintiöitä samalla tapaa kuin tavaroihin. Ja toisaalta sitten pitää ottaa huomioon myös se skenaario, jossa alkuperäisäännöt FTA-sopimuksissa suosivat äh, useimmiten tuota maata, jossa tuote on kasattu tai koottu, joka ei välttämättä vastaa sitä maata, jossa, josta suurin osa arvosta tulee tuohon tuotteeseen. Tämä rankaisee tietysti tästä vientiä, jossa palvelu tuo lisäarvoa ja se rankaisee ikään kuin eurooppalaista vientiä myös tai eurooppalaisia aivoja. Avainlöydökset, joihin pitäisi kiinnittää huomioon on, sitä vapautetaan kauppaa, tavarakauppaa esimerkiksi heijastella paremmin mallin viisi haasteita ainakin lyhyellä aikavälillä. Jos haluamme kunnianhimoisempia ratkaisuja, niin ei pitäisi sulkea pois myöskään mahdollisuutta siihen, että neuvoteltaisiin globaalista arvoketjuista VTO-tasolla, joka sisältäisi enemmän säännöksiä, ei vain siis liberalisointi malli viisi osalta, vaan myös pääoma liikkuvuuden vapautta enemmän tuolla tasolla pitäisi pohtia. Ja pitäisi tietysti työstää. No, tässä vaiheessa voidaan siis ottaen huomioon etelämääritelmää, sitä pitää työstää. Raportin ehdotuksena on määritellä maali viisi palvelut, palvelut, jotka linkittyvät tähän tavaran, ja voidaan jäljittää paremmin kun halutaan nämä tullimääritelmät tehdä, jos pysytään tavara-aloilla. Muutama vaihtoehto sitten, jota on tässä kartoitettu tutkimuksessamme. Tässä tarkasteltiin VTO tai monenvälisiä vaihtoehtoja ja kahdenvälisiä vaihtoehtoja, mitä voidaan tehdä VTOssa, mitä voidaan tehdä kahdenvälisesti vapaakauppasopimus yhteydessä useita vaihtoehtoja kuten esimerkiksi nämä tullitariffien äh, alennukset. No, tässä on VTOssakin säännöksiä, jotka sallivat sen, että palvelut vähennettäisiin tuosta arvosta, joka on ilmoitettu tullissa, mikä johtaisi sitten sen, että maksetaan vähemmän tulleja. Tässä on hyötyjä ja haittoja. Tämä säännös on melko rajallinen tämän tarkoituksena ei ollut tapauttaa kilpailua. Sitten on erilaisia poikkeuksia liittyen tähän kulutustapaan, josta voidaan sanoa kyllä innotusta. Ja sitten järjestelmä, sitten johtamaailman tullijärjestö, sieltä voitaisiin löytää myös ratkaisu siihen, miten voitaisiin heijastella malli 5 mukaista toimintaa paremmin. Ja sitten lopuksi kattavat eh, eh, globaalit arvoketju sopimukset voisivat olla pitemmän aikavälin ratkaisu, jotta jos ajatellaan monenvälisesti. Ja tuo tulli alennus, jos se toimii VTOssa, niin sitä voitaisiin pohtia kahdenvälisesti helpommin. Lisäksi kahdenvälinen vaihtoehto olisi käyttää sekundäärinen alkuperäsääntö, joka kattaisi tämän tyyppiset tilanteet. Ja sitten lopuksi suositukset parantaa mallin viisi palvelusitoumuksen määritelmää, pitää ymmärtää paremmin, mitä tämä on, miten se voidaan määritellä sääntöjä varten muun muassa. Ja sitten täällä on lisää tilannetta taloudellisesti eu ja muualla. Ja sitten asiantuntijaryhmä pitää perustaa, ottaa huomioon se, miten tekninen tämä keskustelu on. Ja tehdä valistustyötä sitten yksityisellä sektorilla ja maatasolla, jossa halutaan tukea tälle ja sitten tehdä yhteistyötä muiden kansallisten järjestöjen kanssa, jotka ovat tehneet jotakin jo tällä alalla ja kartoittaa Mä asetelmana kysymyksiä, jotka liittyvät näihin vaihtoehtoisten tutkimus. No, tämä vasta alkuvaihe, tämä raportti, tarvitaan lisää tutkimusta. No, leivän ja auton lisäksi ja tuo iPhonein lisäksi, jotka nähtiin pitää pohtia, miten tämä hyödyttää kehitysmaita, koska ne eivät välttämättä olisi kovin vastaanottavaisia aluksi tällä ajatukselle. Ja pitää tutkia näitä varsia GVC-asopimuksia VTOssa mainvälisesti joko VTOssa tai jopa sen ulkopuolella, jos päätelmä on, että me pääse eteenpäin sen päätöksentekoprosessin takia. Sinnepä kaikki minulta. Kiitos. Kiitos, hyvin mielenkiintoista, erityisesti mitä tulee digitaalisiin kehityskulkuihin ja tuohon itse taivaan autoon. Varmasti tärkeä, kun puhutaan mallista. Tässä mallista lisää kaksi minuuttia komissiolle vastata. Mr. Chair. Arvoisa puheenjohtaja, voisiko tehdä niin, että käydään äänestykset ensiksi ja sitten ja monien täytyy mennä seuraavaan kokoukseen. If... Ei, tässä on jos kaikki olisivat täällä, jos kaikki olet täällä yhdeksältä, niin ei olisi ongelma aikataulun kanssa, joten muistakaa tulla itse paikalle oikean aikana. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi tämän Intavaliokunnan mietinnön, että todellakin käydään muodollista keskustelua malli vitosesta. Tästä on paljon hyötyä monestakin syystä. Malli 5 on tärkeä tekijä eurooppalaisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Ymmärrämmekö me sitä sitten täysimääräisesti vai emme? Se on tietysti asia, josta voidaan keskustella ja tämä vaatii vielä paljon keskustelua ja pohdintaa ja poliittista punnintaa. Haluaisin onnitella mietinnön laatijaa erittäin kattavasta ja tasapainoisesta – mietinnöstä. Meillä on ihan konkreettisia vaihtoehtoja nyt edessämme. Jotkut niistä ovat kunnianhimoisia, jotkut eivät niinkään. Mutta loppujen lopuksi kaikki takaavat sen, että sidosryhmiemme taloudelliset intressit otetaan paremmin huomioon. Yksi asia, jota pitäisi heti kättelyssä korostaa, on se, että, että useat eurooppalaiset vientisektorit haluavat edetä malli 5 sektorilla. Eikä tässä kyse ole ainoastaan siis palvelusektoreista, vaan nimenomaan tavaraviennistä, koska ne ovat tavaraviennissä riippuvaisiaan malli 5 palveluista. Malli 5 asian loppuun saattaminen ja määrittely on, on aivan avain kilpailukyky asia ja sitä ei saa unohtaa. Haluaisin korostaa ehkä kahta asiaa, jotka oikein hyvin tulivat esille tuossa mietinnössä, mutta niitä tulisi vieläkin korostaa. Ensiksi se, että vaikka tämä nyt kuulostaa ehkä uudelta käsitteeltä, niin malli 5 ei ole mikään ihan uusi juttu. Tätä on kyllä sovellettu tätä käsitettä tuonnin kohdalla tulliviranomaisten toimesta jo 13 vuoden ajan. Eli meillä on kyllä menettelytavat tähän eurooppalaisissa tullipisteissä ja kaikki tulliviranomaiset kyllä osaavat tunnistaa malli 5 palvelut, kun niitä tulee vastaan. On ehkä helpompi sitten ajatella, että tässä on kyse vain pienestä muutoksesta, kun laajennamme toimialaa myös vientituotteisiin. Ja vaikka toki tarvitaan monenkeskistä yhteistyötä ja sitä tarvitaan todella paljon, koska tästä on hyötyä koko maailmalle. Sen takia olisi hyvä, että saisimme tälle alalle vapaakauppasopimuksen. Se olisi helposti saavutettava etu ja katsotaan, mihin se sitten johtaa. Kiitos, onko kommentteja edustaja Minör? Haluatteko ottaa jotakin esille? I'd like to uh, add my, my contribution. Haluaisin osallistua tähän keskusteluun, jos se sopii. Yeah. Cool. Okei. Okay. Kiitoksia. En, uh, ik wil ook even mijn solidariteit... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin ilmaista solidaarisuuteni tulkkeja kohtaan. Oma ryhmäni on hyvin huolestunut palvelujen vapauttamisesta, jota tapahtuu kaikkialla maailmassa. Täällä puhutaan komparatiivisista eduista, kaikkia transaktioita koskee, mutta tämä pätee myös työntekijöihin. Kaikkein tärkeimmät työntekijät tienaavat vähiten ehkä. Tämä on aika kiinnostavaa työnantajille, mutta ei työntekijöille eikä myöskään liikkeille, joissa tietyt henkilöt ovat töissä – Puhumme täällä palvelujen vapauttamisesta, jotka on jo GATS-sopimuksen puitteissa vapautettu. Tähän liittyy useita seurauksia. Haluaisin esittää kaksi kysymystä. Onko tehty vaikutusten arvio eri ehdotuksista, joita on esitetty? Sitten tämä alusta työntekomalli, nämä erityyppiset alustat, onko tässä malli viiden ja, ja tällaisen joukkoistamistyön joukkotyön välillä linkki. Jos näin on, niin annan puheenvuoron ja mikrofoni katkeaa puheenjohtajalta. Yes, thank you for, uh... Kiitos kommentista. Tuotan ensimmäisen kysymyksen ja vaikutusten arviointiin. Niin sanoin esityksessäni, että tämä raportti on vasta ensimmäinen askel ja tutkimukset ja keskustelut aiheesta ovat lapsen kengissään. Ja yksi löydös oli, että pitäisi perustaa tuo asiantuntijaryhmä ja kartoittaa kaikki kysymykset, jotka pitää vielä käydä läpi. Vaikutusten arviointi olisi varmaankin osa tuota sitten tuo joukkotyöskentely ja malli viisi yhteys. No tämä ei ole ollut osa äh, tekstiä, mutta jos tänne ryhmä perustetaan, niin varmaankin sitten hänen tehtävänsä on pyytää tällaisia tutkimuksia ja saa lisää tietoa myös tästä ilmiöstä. Kiitos. Again. Vielä kerran kiitos tutkimuksesta. Jatkamme malli 5 keskustelua ja sitten myöhemmin ja tietysti edustaja Minöörin kysymykset pitää myös muistaa. Kiitos. Tähän päättyy kohta 14. Ennen kuin menemme kohtaan 15, niin haluaisin onnitella Helmut Scholzia. Tänään on hänen syntymäpäivänsä. Hyvää syntymäpäivää! 38, I guess. So. 38 luulisin. Kohta 15 on ensimmäinen äänestys ennen sitä koeäänestys koneäänestyksenä. No niin, käyttäkää ääntänne. Koneäänestys ja koeäänestys. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Okei, Okay, and the vote is closed. Äänestys päättyy. Kaikki kunnossa, joten aloitetaan kohdasta 15. Vain yksi äänestys. Äänestys alkaa. And the vote is... Äänestys päättyy hyväksytty. Suurella enemmistöllä onnittelut edustaja Kaspari. Kohta 16. Suullinen kysymys. Deven kanssa. Vain yksi äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Sitten kohta 17. EUn assosopimus Moldovan kanssa ja sitä koskeva päätöslauselma. Ensimmäisenä tarkistus kolme kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus edustaja Hautalalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 raukeaa. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja loppu äänestys koneäänestyksen äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Suurella enemmistöllä hyväksytty. Onnittelut Onnittelut esittelijälle. And now point 18. Seuraavaksi kohta 18. Tämäkin on assosiaatiosopimus Georgian kanssa. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kolmonen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nelonen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty viisi puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus viisi. Äänestys alkaa ja päättyy. Se on hyväksytty. Tarkistus kuusi Tämä oli suullinen puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi kolme puolesta vastaan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 Tässäkin kyse on assosiaatiosopimuksesta Ukrainan kanssa. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kolmonen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nelonen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta. Tässäkin suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 11, anteeksi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty ja 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten koko asiakirjasta äänestetään sähköisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty hyvällä enemmistöllä, mutta ei kyllä niin suurella enemmistöllä kuin edellinen, mutta joka tapauksessa onnittelut esittelijälle. Ja sitten kohta 20. Juu. Aiheena EUn ja Yhdysvaltojen välisten suhteiden tilanne kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjiä hylätty. kymmenen puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 28 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 7 puu puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Seuraava raukeaa. 39 puolesta vastaan tyhjä. Luulenpa, että se on hyväksytty, mutta ette näytä käsiänne kovin selkeästi. Avaamme siis koneäänestyksen. 39 on siis äänestettävänä. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Voisinko pyytää teitä näyttä, nostamaan kätenne paremmin 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 8a puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 60 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 66 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 67 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme. 67 äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjä. Luulen, että se on hylätty, mutta tarkistamme vielä koneellisesti. Äänestys alkaa 68. Päättyy. Hyväksytty. Koko päätöslauselma seuraavana koneäänestyksenä äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut esittelijälle. Eh. And thank you for the good cooperation. Kiitos hyvästä yhteistyöstä. Uh, eh, 21. Kohta 21. EUn ja Afganistanin islamilaisen tasavallan välistä kumppanuutta ja kehitystyötä koskeva yhteistyösopimus yksi äänestys. Koneellisena äänestys alkaa. And the vote is... Ja päättyy. Kiitoksia, hyväksytty. Näin saimmekin äänestykset hoidettua. Ja seur- siirrymme seuraavaksi kohtaan 22. Seurantaryhmien toiminta. Tämä on vakavasti otettava osa valiokuntamme työskentelyä. Jos joku nyt sattumaisin haluaa poistua salista, niin voisinko pyytää teitä poistumaan todella hiljaisesti, koska nämä seurantaryhmät ovat todella merkittävä osa työtämme ja meidän olisi nyt syytä kuunnella ensin esittelijää koskien Etelä-Afrikkaan. Nadia Hirt, olkaa hyvä. Nadia. Ole hyvä, Nadia. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja, kollegat, ryhmä SADC, EU, kaupallisuudesta liittyy siis tähän toimintaan. Eli tällä 17.5. pidettiin kokous, paikalla oli kaupapääosasto ja ETSK, joka oman panoksensa komissio antoi meille yleiskatsauksen, mitä on täytäntöön SADCA-sopimus, joka kirjoitettiin kesäkuussa 2016 ja astui selvästi voimaan lokakuussa 2016. Se on asymmetrinen kauppasopimus EUn ja SADCn välillä, joka koostuu Botswanasta, Lesotosta, Mosambikista, Namibiasta, Etelä-Afrikasta ja Svasimaasta. Etelä-Afrikkahan on vahvin alueellinen kumppani joten tämä on monen ryhmän maita, jotka kohtavat hyvin erilaisia haasteita. Mosambik ja Lesoto on luokiteltu vähintään kehittyneeksi maiksi. Ja täytäntöönpano SADC-sopimuksesta ei ole ollut sujuvaa tähän asti johtuen koordinointiongelmista ryhmän sisällä. On ongelmia riitojen ratkaisu kanssa sekä myös, miten voidaan soveltaa johdonmukaisia alkuperäsääntöjä tärkeänä on, että ei ole yhteistä alustaa kansallisyhteiskunnan osallistumiselle. Ja tämän osoittaa sen, että useissa SADC-maissa kansallisyhteiskunnan suhteet ja vuoropuhelut vastaavien hallitusten kanssa on heikkoa ja rajallista. Lisäksi valitettavaa kertoa teille, että on useita huolia kaupassa, vaikka komissio on yrittänyt ratkaista ne. Etelä-Afrikan tulliunioni on nostanut tariffeja noin 600 EUn tekstiilituotteessa. Etelä-Afrikka haluaa rajoittaa EUn kanallehan tuontia käyttäen VTOn sanitääria ja eläinterveyssäännöksiä. Yhteinen tapaaminen pidettäneen EUn ja SADC välillä helmikuussa ensi vuonna. Kiitos. Thanks a lot. Any questions or remarks? Kiitoksia näistä huomioista. Onko, huom- onko muuta kysyttävää? Ei tarvitse olla, joten mennään eteenpäin. 5. kesäkuuta meillä oli seurantaryhmän kokous Yhdysvaltojen suhteesta. Samoista asioista puhuttiin kyllä eilen Jean-Luc Dimartin kanssa tässä valiokunnassa. Ja meillä oli myös nämä ekstraterritoriaaliset vaikutukset, joista myös puhuimme eilen. Nedian kanssa tästä sanktiotiimistä. Siitä ei sen kummempaa lisätieto. Sitten meillä oli Keski-Amerikkaa koskeva seurantaryhmä. Raimen Böge, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, tosiaan tiistaina Keski-Amerikan monitorointiryhmä kokoontui. Herra Jürgens komissiosta ja sitten Alfaro Kostariikan lähettiläs. Ja Kostariikahan toimii nyt Sikan puheenjohtajana. Ja haluaisin ensiksi nostaa esille erään ongelman, joka on ilmennyt jo useaan otteeseen. Tiedätte, että 2019 kauppapillarin toimivuuden arviointi on agendallamme ja assosiaatiosopimus on ollut voimassa viisi vuotta, mitä tulee siis alustavaan kauppapilarin soveltamiseen mutta tähän mennessä neljä jäsenmaata ei ole ratifioinut tätä sopimusta. Äh, muistan, että te, herra puheenjohtaja ja pari muutakin, kirjoitti kirjeen puhemies Tajanille, jossa muistutettiin tästä, että tai yritettiin voimakkaasti vakuuttamaan tiettyjen jäsenmaiden parlamentit siitä, että ratifiointiprosessia tulisi nopeuttaa, kun kyse on tällaisista sopimuksista. Parlamentaarikkona ymmärrän kyllä, että nämä ovat monimutkaisia asioita, jotka pitää tutkia huolella, mutta se, että yli viisi vuotta nyt menisi tällaisen sopimuksen ratifiointiin, niin miten se vaikuttaa luottamukseen meitä kohtaan? On todella tärkeää nyt saada nämä sopimukset ratifioiduksi ja löytää sitten parempia yhteistyön muotoja eurooppalaisten toimielinten ja sitten kansallisten parlamenttien välille, kun kyse on näistä ratifiointiprosesseista. No neljä kokousta on nyt pidetty assosiaationeuvoston piirissä. Neljä valiokuntaa on kokoontunut ja viime viikollakin yksi näistä kokoontui. Ja totta kai Tietysti edistymisessä on saavutettu hyvää ja vähän huonompaakin, ja haluaisin nyt kiinnittää huomiota niihin asioihin, jotka komissio nosti omassa raportissaan esille. Ensiksi kauppavirrat. Ne ovat kehittyneet tyydyttävästi. Kaik- kaikkien tavaroiden kauppa ei ole kuitenkaan kasvanut niin paljon kuin yleensä globaali kaupankäynti. Eli pientä nousua on ollut, mutta ei sen kummemmin kuin mitä kauppa yleisesti on kehittynyt maailmanlaajuisesti. Jos tarkastellaan Keski-Amerikan maiden vientiä, Panama, palmuöljy, kala, kahvi, Kostarika, sitten esimerkiksi lääketieteelliset laitteet, palmuöljy, mutta vienti keskittyy muutamaan toimialaan. Ja toiseksi, vaikka nämä tullivapaat kiintiöt ovat olemassa, niin niitä ei ole täysimääräisesti käytetty. Eli kaikkia tarjottuja mahdollisuuksia ei ole käytetty täysimääräisesti hyväksi. Paljon pelivaraa vielä on. Keski-Amerikan maat käyttävät esimerkiksi 100 prosenttia kiintiöistään vain sokerin ja rommin kohdalla. Ja myös EUkin käyttää vain 70-50 prosenttia kiintiöstään esimerkiksi maitojauheen kohdalla. Joten kesäkauden aikana tästä laaditaan oma-aloitteinen mietintö ja siinä olisi syytä ottaa huomioon, mitkä ovat syyt sille, että kauppakiintiöitä ei käytetä täysimääräisesti hyväksi. Johtuuko se kiinnostuksen puutteesta, onko kyse hinnoista vai huonosta logistiikasta? Tämä olkoon yksi kysymys, josta erityisesti tulisi keskustella. Ja sitten Tietysti tiettyjä kaupanesteitä on olemassa, esimerkiksi alkoholiverotus Kostarikassa, skannereiden käyttökustannukset äh, ja sitten monia muita asioita. Eli tiettyjä haasteita on, joihin pitää kiinnittää huomiota tässä työssä. Ja erityisesti täytyy pitää huolta siitä, että käydään rakentavaa vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa ja erityisesti Kyse on, on esimerkiksi työvoiman saatavuudesta. Siihen liittyy paljon hankaluuksia ja komissio on käynnistänyt kahdenväliset neuvottelut näistä asioista muun muassa Guatemalan kanssa, ottaakseni tämän vain esimerkiksi. Ja kollegat ottivat keskusteluissamme esille, kun siis lähettilään näimme, että maiden välillä on toki isoja eroja mitä tulee esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan toimivuuteen, ja monet nostivat esille sen, että pk-yrityksiä ei ole nimenomaisesti nostettu esille sopimuksissa. Tämäkin on sellainen asia, josta tulisi keskustella, mikä on pk-yritysten asema, ja komissio edelleen korosti alueellisen integraation vahvistamisen merkitystä ja pyysi meidän tukeamme tälle pyrkimykselle. Ja Tätä tietysti voidaan kritisoida, mutta se jää vähän naurettavaksikin, kun katsotaan, miten Euroopan integraatio on kaikkea muuta kuin hyvissä kantimissa. No joka tapauksessa oma-aloitteinen mietintö tästä laaditaan ja tästä sitten keskustellaan varmasti syvemmin heti kesälomakauden jälkeen Keski-Amerikan kansantalouksien eriytymisestä esimerkiksi keskustellaan, mitä mahdollisuuksia on olemassa, joita ei ole vielä täysimääräisesti käytetty. Sitten ratifioinnista keskustellaan tietysti ja alhaisemmista tullitariffeista, työvoiman oikeuksista ja niin edelleen ja alueellisesta integraatiosta. Nämä ovat sellaisia avainasioita, jotka pitäisi ottaa huomioon tuossa oma-aloitteisessa mietinnössä ja mielelläni käyn siitä keskustelua kesämakauden jälkeen. Kiitos, onko tästä huomautuksia tai kysymyksiä? Oikein kattava raportti. Joten pitäisikö meidän nyt tosiaankin ryhtyä toimiin ratifiointiprosessin jouduttamiseksi eri jäsenmaissa? Niin, tämä lienee tarpeen. Sitten Andien alueen maa maat 19. kesäkuuta kokoontui tämä ryhmä. Kiitoksia puheenjohtaja. Eilen kävimme kattavaa keskustelua koskien useita näkökohtia, jotka liittyvät EUn ja ähm, Andien maiden äh, kauppasuhteisiin ja yhteistyöhön. Haluan mahdollisimman lyhyesti tästä puhua, koska eilen Peru Kolumbia äh, sopimuksen esittelijä toi esille näitä ajatuksia ja ehdotti, että laadittaisiin mietintö, joka koskee Peru, Kolumbia, vapakauppasopimuksen täytäntöönpanoa nyt viiden ensimmäisen vuoden jälkeen. Seurantaryhmällämme on ikään kuin kahtanainen, kaksinainen luonne osittain todella tämä liittyy tähän viiden vuoden tätä ja sitten vielä Ecuador on ollut mukana vuoden kävimme keskustelua kattavasti myös herra Jürgensenin kanssa. Ja tässä aiheessa keskityimme niihin kysymyksiin, missä olemme menossa eh, TSD-luvun osalta ja hintavaliokunnan tilanteesta kerrottiin, eh, kun kävimme siellä paikan päällä matkalla aikaisemmin tänä vuonna. Meillä on vähän erilaisia käsityksiä koskien tiettyjä näkökohtia TSD-luvun täytäntöpanossa – ja se liittyy siihen, kuinka pitkällä olemme etenemissuunnitelman toteuttamisessa Perun ja Kolumbian hallitusten taholta. Sitten Ecuadorista. Pedimme huomioon siihen, että mikäli Ecuadorilta on halua nopeuttaa prosessia ja saada valmiiksi tämä erityinen investointisopimus huomioiden tietyt kahdenväliset sijoitussopimukset useiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden Ecuadorin välillä menneisyydessä. Ecuadorin puolella saattaisi olla kiinnostusta tämän tyyppiseenkin sopimukseen. Ja ehkä vielä tärkeämpää olisi se, että saattaisin aikaan sopimus olisi myös Chile ja maat mukana ja tässä huomioitaisiin Ecuadorin suuri luonnon monimuotoisuus ja mahdollisuus käydä kauppaa luomupuolella. Ecuador on tässä varmasti hyvin kilpailukykyinen ja, ja haastava kumppani Euroopan unionille. kun tässä järjestellään tulevia kauppasuhteita. Tähän liittyy tietyt näkökohdat kauppasuhteissa, jotka eivät ole perinteisiä. Vaan tämä vaikuttaa myös näihin luomu, siihen, kuinka luomutuotteiden kauppa voisi kasvaa niin, ja nämä maat voisivat saada mahdollisuuden lisätä korkean lisäarvon tuotteita kansainvälisillä markkinoilla. Edelleen meillä oli paikalla Banana-liittojen edustajat Ecuadorista ja myös eurooppalaisten bananan, bananaliittojen edustaja oli kutsuttu. Saimme kertomuksia epätyydyttävästä tilanteesta koskien bananatuotantoa Keskustelimme siitä, kuinka tällaiset kotimaiset neuvontavat ryhmät voisivat antaa vastuullisia vastauksia hallituksille niin, että saataisiin nämä huolet alan työskentelijöitä huomioitua tuolta banaaniviljelyksiltä. Ja voitaisiin jäsennellä tätä tuotantoa suurempien yhtiöiden puolesta ja edistää yhteistyötä hallituksen ja tämän näiden neuvoa antavien ryhmien välillä ja näin voitaisiin tukea hallituksen pyrkimyksiä. jatkaa eteenpäin tällä todellisella ja ekologisella polulla joka liittyy näihin kauppasopimuksiin. Minusta tämä oli oikein kiinnostava keskustelu, jonka kävimme seurantaryhmässä ja sovimme, että seurantaryhmät tulee seuraamaan jatkossakin kauppasopimuksen täytäntöpano näissä kolmessa maassa. Tulevaisuudessa ehkä myös Ecuador olisi mukana. Eikä pitäisi odottaa viittä vuotta, vaan kyllä meidän pitää olla paljon aktiivisempia ja seurata ihan jatkuvasti tätä täytäntöönpanoa. Kiitoksia. Thanks a lot. Kiitos. Kysymyksiä, kommentteja, David? Remark. Kyllä, lyhyt kommentti vain. Kiitos kattavasta arvoisesta mielenkiintoista, mitä sanoit tuossa lopussa suhteessa bananituotantoon Ecuadorissa, koska Britannian lehdistössä on ollut paljon puhetta heidän työolosuhteistaan ja tämmöisen mielenkiintoinen meidän vaihtoehto ottaa mukaan nuo neuvontavat ryhmät ja hyvä, jos Helmut voisi raportoida myöhemmin tästä lisää ja ovatko he pohtineet näitä asioita, onko keskusteltu neuvontavissa ryhmissä näistä kysymyksistä, sillä jos tästä asiasta ei puhuta, niin mistä sitä siellä puhutaan? Helmut, Helmut, haluatko vastata? I fully agree with that. On täysin totta tuo, mitä David sanoi. Ja todellakin työntekijöiden oikeuksien pitää olla neuvontavan työryhmän työskentelyn keskiössä. Ja on paljon kehityskulkuja. Esimerkiksi perussa ei vielä tällaista sisäistä neuvoantava ryhmä ole vielä edes perustettu. Tämän opimme käydessämme paikalla. Ja sitten EU-näkökulmasta sekä kauppapolitiikan pääosaston näkökulmasta että eurooppalaisen neuvontavan työryhmän puolesta on se, että ennen kuin kaupankäynti alkaa, se alkaa siis marraskuun alussa tänä vuonna kaikkien näiden kolmen kohdalla. Ja silloin, tai sitä ennen pitää sisäisten neuvontavien ryhmien kokoontua, ehkä jopa yhden pöydän ääreen ja nostaa sitten kaikki vielä avoinna olevat kysymykset ja ongelmat pöydälle, että tiedetään missä mennään. Joskus saamme tietoa ministeriöistä ja ne eivät välttämättä ole sitten yhtään yhteneväisiä, kun keskustelemme ammattiliittojen tai kansalaisyhteiskunnan edustajien tai alueen asukkaiden kanssa. Ne ovat sitten ihan erilaisia. On tärkeää, että me tiedämme näistä asioista mahdollisimman paljon ja kansainvälisen kaupan valiokunta täällä parlamentissahan ei ole ainoastaan kumileimasi, vaan on myös vastuussa tiettyjen sopimusten täytäntöönpanon seurannasta ja sen takia näitä monitorointiryhmiäkin on perustettu. Ja olen tässä kyllä samoilla linjoilla näiden muidenkin mietinnön esittelijöiden kanssa, että meidän täytyy nyt pyrkiä luomaan kokonaiskuva tilanteesta ja tarkastella myös, mitä komissio tekee jotta nämä neuvoa antavien työryhmien kokoukset pidetään viimeistään marraskuussa. Kiitos. Muita kohtia ei nyt tähän, tai muita puheenvuoropyyntöjä tähän kohtaan ei olekaan, joten voimme siirtyä käsittelemään kohtaa 23. Tässä on kyse komission tiedonannosta globalisaation hallinta ja tietysti kauppapoliittisesta näkökulmasta. Esittelijä ei ole paikalla. Kukapa hänet korvaa? Alessia Moska, ole hyvä. Yes, I replace Joaquin. Niin olen Joaquin Schusterin sijaan täällä. Hän on esittelijä asiassa ja luen nyt tästä hänen kommenttinsa. Hyvät kollegat, käsittelemme globalisaation perustuvaa kehitystä. Kansainvälistä arvoketjusta on tullut hyvin monimutkainen ja ne ovat vaikuttaneet työnjakoon. Globalisaation edut jakautuvat epätasaisesti alueiden välillä ja yhteiskuntien sisällä. Tällä hetkellä globalisaation vallattapeleissä on suuret muutokset menossa. Trump vei, on kyseenalaistanut sääntöihin perustuvan järjestelmän ja ottanut, aloittanut oman kauppasotansa. Hän, hän on nyt viemässä Yhdysvaltoja taloudelliseen alamäken. Samaan aikaan heidän strategiansa Amerikassa demagogi nyt on turvattomassa vain nationalismin ja protektionismin. Tämä on oire nykyajoista, jota on nähtävissä myös Euroopan unionissa. Eihän tämä tullut Trumpin myötä, eikä se tule hänen myötä katoamaan, eikä se Euroopassakaan tule toimimaan. Euroopan unionin on löydettävä asialliset toimet, jotta voidaan vastustaa tällaista kehityskulkua. Se edellyttää mallin muuttamista. Nämä kehityskulut ovat minulla mietinnössäni pohjana ja toivon, että mietinnön kautta voimme kehittää strategisia vastauksia Ensinnäkin kestävän kehityksen tavoitteet ja ilmastoagenda, niistä pitäisi tehdä sitä, mikä niiden tarkoitus alku, alun perin olikin. Tarvitaan laajat suuntaviivat, jotta jonka kautta uutta politiikan linjaa testataan ennen kuin sitä otetaan käyttöön. Talous- ja unioni on ainakin integroitava vahvat sisämarkkinat on edellytys menestyksekkään ulkoisen strategian täytäntöönpanoksi. Toiseksi on tärkeää, että kansallisyhteiskunta voi hyväksyä tämän se, strategian. Se edellyttää avoimuutta ja osallistumismahdollisuuksia. Ja on myös valmistauduttava rakenteellisiin muutoksiin, että globalisaatio edellyttää pk-yritykset tarvitsevat johdonmukaista politiikka myös. Ja lopuksi on huomioitava, että kauppan suoja, keinot, polkumyyntiä ja valtion tukien vastaan ovat tärkeitä ilmastoagenda ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat tärkeä tavoite on, on tarvitaan täytäntöönpanokelpaisia toimia kauppasopimuksiin ja muuhun toimintaan. Myös yhteyden yhteiskuntavastuu on muistettava. Euroopan unioni on, on vielä tehtävä paljon työtä tässä työ mielessä, mutta tärkeintä on, että huomioidaan ihmisarvoinen työ, ympäristönsuoja ja ihmis, ihmisoikeuksien valvonta. Sitten jos palaisin vielä lähtöruutuun Kiina ja Yhdysvaltojen strategia huomioiden malli on muuttumassa. Olen vakuuttunut siitä, että Euroasian kanssa yhteistyötä on vahvistettava ja myös yhteistyötä Afrikan valtioiden kanssa on vahvistettava. Jos näin EU onnistuu tekemään, sillä on mahdollisuus pysyä merkittävänä globaalisena toimijana tulevaisuudessa. Sorry, Madame Anna Thank you very much. Kiitos. Ensinnäkin kiitos esittelijälle herra Joachim Schusterille mietintöluonnoksesta ja vähän ajatuksia sitten tuosta luonnostekstistä minulta ja mikä meidän kantamme siihen. Globalisaatio on jatkuvaa prosessia. Se vaikutus on luonut uudenlaista poliittista sosiaalista haastetta tulevaisuudessa ei ole pitää kohdata nämä haasteet. Puhuttu, niin hieno, kiitos tästä pohditaan kirjasta, jossa puhutaan globalisaatiosta ja komissio on sanonut, että globalisaation pitää olla reilusti jakautunutta, ettei vaikuta vain positiivisesti, mutta myös negatiivisesti nämä haasteet eh, pitää huomioida eri välinein. Kauppa on vain yksi aspekti näistä. Jos talous ei onnistu, niin demokratia kärsii myös kansalaiset eh, ovat voimintuneempia kuin koskaan aikaisemmin, vaikka monet tuntuvat, että demokratia ei enää palvele heitään hyvin. Vastaus globalisaatio. Ne voi olla se, että suljetaan rajat, eli tässä pitäisi soveltaa sääntöjä ja päättää nämä alaiset palkat, huonot työolot, sosiaalipolkumyynti ja hyväksikäyttö loppua. Liiketoiminnassa tarvitaan reiluja sääntöjä. Monikansallisten yhtiöiden pitää olla vastuullisia siitä, jos he välttävät veroja ja, ja kiertävät suomalaissääntöjä. Pitää varmistaa, että kun EU-yhtiöt tekevät liiketoimintaa jo ulkopuolella, ne täyttävät vastuunsa ja siirtävät ne eteenpäin sen toimitusketjuissaan. Protektionismi on laiska vastaus haasteisiin, joita globalisaatio tarjoaa. Rajojen sulkeminen, protektionismi – johtavat dominoefektiin. Se haittaa tuojia, viejiä ja kuluttajia. Tästä syystä meidän pitää kohdata nämä haasteet avoimin mielin ja vakuuttaa kansamme siitä, että olemme vahvoja ja että valvon, että, että säilytämme, säilytämme valvonnan globalisaatiosta minusta. Kertomus globalisaation kauppa-aspektista on melko lyhyt, kun tämä on niin tärkeä asia kuitenkin, mutta tämä on tämän mahdollisuuden parantaa sitä Siinä on paljon hyvää, mutta minusta kertomus on liian negatiivinen yleisesti. Siinä, siinä ei ole mainittu globalisaation positiivisia aspekteja ja täytyy myöntää, mitä positiivisia saavutuksia on globalisaation myötä tullut myös esimerkiksi kauppapolitiikkamme, kaupan välineemme ja vapaakauppasopimuksemme. Kauppasopimuksen lisäävät sitoumuksia molemmin puolin. Siinä on myös otettu ympäristönormit huomioon, se tarjotaan markkinoille pääsyä kehittyville maille. Ne voivat panna täytäntöön paljon tarvittavia reformeja ja se pakottaa ulkomaiset hallitukset estämään polkumyynnin ja halvat viennit Eurooppaan. Eli meidän pitäisi keskittyä enemmän myös kauppapolitiikan positiivisiin aspekteihin, miten voimme muokata olemassa olevia välineitä jotta saadaan parempia tuloksia aikaan. Tietysti osin kertomus keskittyy liikaa mainitsemaan meidän tai VTOn heikkoudet. Meidän pitäisi vältellä syttävän sorminen äh, osoittelu yhdyskestävä negatiivista pitäisi ottaa päinvastoin, että miten näitä heikkouksia voitaisiin parantaa ja miten voitaisiin vahvistaa olemassa olevaa kehystä, miten muokata hallinnoida olemassa olevia välineiden, miten täydentää niitä. Kilpailukykyisessä pysyminen on osa vasta siihen, miten voidaan tarttua globalisaation haasteisiin. Eli siis jos ajatellaan sitä, että kolmasosa EU-maiden tulosta tulee kaupasta muun maailman kanssa. Tämä on hyvä raportti, voimme tukea tätä pohdinta-asiakirjaa myös ja komissio on nyt vastaan näihin haasteisiin ja globaalisen tarvin mahdollisuuksiin ja päästä globaalisiin tavoitteisiin esim. kestävyys ja ilmastotavoitteet. Odotan siis innolla neuvotteluita ja toivon, että voimme saada hyvän lopputuloksen. Kiitos. Thanks a lot and for the ECR it's uh, Mr. Lunes. Kiitos ECRstä Lunes. Here today uh, on... Kiitos. Minä puhun Emma McClarkinin puolesta, joka valittavasti ei voi tulla paikalle. Hän pahoittelee tätä ja minäkin luen sitten Emman lausunnon. Kuten esittelijä toteaa, globalisaatio ja globaalit arvoketjut – ovat muokanneet kauppapolitiikkaa, markkinat ovat lähentyneet toisiaan, ihmiset myös. Kaupan vapauttamisesta on paljon hyötyä ja globalisaatiosta, mutta tämä toteutuu vain mikäli ketään ei jätetä ulkopuolelle. Me olemme samoilla linjoilla monen asian kanssa mietinnössä, mutta olemme myös eri mieltä joidenkin asioiden suhteen. Esimerkiksi se, että, että esittelijä on vaatinut, että kestävän kehityksen näkökohdat otetaan huomioon kaikissa kauppapöytäkirjoissa, kaikissa vapaakauppasopimuksissa, että kaikissa otetaan huomioon kestävän kehityksen näkökulmat ja että TSD-lukuihin tulisi myös sanktioita. Totta kai kaupan pitää tukea kestävää kehitystä, mutta ei toisinpäin. Eli kaupan pitäisi tukea kestävää kehitystä eikä kestävän kehityksen kauppaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että pitäisi olla sääntöihin perustuvaa kauppapolitiikkaa, johon kuuluu TSD-luvut, jossa pitäisi ottaa huomioon sitten kansainvälisten sopimusten noudattaminen, ihmis- ja työntekijöiden oikeudet ja kansainvälisten esimerkiksi ympäristösopimusten noudattaminen ja tässä viitataan juuri sanktiopohjaiseen lähestymistapaan. Ja sitten vielä kaksi asiaa. Ensiksi mietinnössä ei ehkä oteta tarpeeksi huomioon uuden teknologian hyödyntämistä globalisaation hallinnassa digiloikka on johtanut muutoksiin työmarkkinoilla ja tämä tietysti on herättänyt epäilyjä globalisaatiota suht, globalisaation suhteen, erityisesti kaupan alalla, koska nythän voidaan tehdä ostoksia kotona. Verkkoostoksia voi tehdä kotisohvalta ja tuohon haasteeseen pitää pystyä vastaamaan. Tarvitaan todellista digikaupan strategiaa ja samalla pitää ottaa kantaa erityisten teknologioiden käyttöön, ovatko vain ja ainoastaan esimerkiksi lohkoketjuteknologiat tässä hyvät ovatko ne sellaisia, jotka voivat tarjota joustavuutta ja läpinäkyvyyttä kansainväliseen kauppaan. Sitten toiseksi, aivan kuten edustaja Moskakin sanoi esittelijän nimissä, niin me olemme havainneet protektionistisia käytänteitä monessa osassa maailmaa ja tähän pitää vastata sillä tavalla, että vahvistamme suhteita esimerkiksi Aasian, Tyynemeren ja latinalaisen Amerikan maiden kanssa. Meidän ei tule unohtaa myöskään sitä, että Yhdysvallat on edelleen yksi suurimmista tai pikemminkin suurin kauppakumppanimme ja loppupeleissä tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy löytää yhteisymmärrys ja yhteinen lähestymistapa kansainvälisiin kysymyksiin, joiden avulla voimme saada aikaiseksi vankan ja kestävän kansainvälisen sääntöihin perustuvan kauppajärjestelmän. Ja totta kai Emma sitten aikoo lähettää näitä tarkistuksia ja mielellämme teemme yhteistyötä tämän asian parissa jatkossa. Kiitos kaikille esittelijöille. Kiitos ja sitten Heidi Hautala. Thank you very much. Um... Kiitoksia ryhmäni on tyytyväinen tähän Schusterin mietintöluonnokseen. Olemme tyytyväisiä hänen lähestymistapaan. Siinä todella kuvaillaan ne todelliset haasteet, joita kansainväliseen kauppaan tänä päivänä liittyy. Merkittävä haaste on se, että hyvin laajasti ihmiset ovat varsin tyytymättömiä globalisaation tuloksiin, erityisesti globalisaation hedelmiin, jotka jakautuvat epätasaisesti. Epäarvoisu, epätasa-arvoisuus on siis nousussa ja meidän olisikin löydettävä uusia tapoja vaikuttaa siihen myös kauppapolitiikan keinoin, mutta emme voi ajatella kauppapolitiikkaa enää normaalin tapaan, koska nythän meillä on Agenda 2030 ja meidän kaikkien olisi huomioitava nämä 17 kestävän kehityksen tavoitetta ja niiden yhdennettyyn toteuttaminen, niin kaupan pitää olla osa tätä. Mitään ma- mahdollisuutta ei ole palata enää vanhanaikaisiin kauppapolitiikkaan. Olen sitä mieltä, että Rova Malmström ja komission Trade for All periaate. Niin, puheenjohtaja, mahdattekohan kuunnella? Teidän pitäisi oikeastaan kuunnella meitä. Niin, te olette tietenkin tällainen multitaskaaja, ymmärrän minä en kylläkään ole. Uskon, että tämä kauppa kaikille strategia on mahtava mahdollisuus, jossa voimme ottaa mukaan kestävän kehityksen tavoitteet ja tämä Agenda 2030, johon olemme kaikki sitoutuneet. Tässä parlamentissa meidän olisi myös löydettävä parempia tapoja eh, huomioida tämä yhdennetty eh, toimintatapa ja puheenjohtaja toki on tästä tietoinen. Nyt meillä on herra Trump ehdottanut väärää ratkaisua, eli protektionismia. Tämähän ei ole mikään ratkaisu tietenkään Euroopalle, mutta alkuperäinen ongelma on kuitenkin pöydällä ja jonkinlaisia ratkaisuja olisi löydettävä. Millaisia oikeita vastauksia sitten olisi, millaista kauppapolitiikkaa, millaista monenkeskistä kauppajärjestelmää voitaisiin ajatella, niin, että se olisi taas eh, elinkelpoinen. Uskon, että Euroopan unionilla on mahdollisuus olla taas ottaa tällainen sääntöjen tekijän rooli nythän on aika kiinnostava, kun olemme ottaneet käyttöön nämä tietojen suo- tietosuojasäännökset kaikkiin kauppasopimuksiin huomioiden myös nouseva digitaalinen kauppa. Meidän olisi oltava näin proaktiivisia ja offensiivisia myös, monissa, moni, myös muissa asioissa. EU nähdään myös ilmastopolitiikan edelläkävijänä – ja kyllä sille maineelle jonkin verran oikeutustakin löytyy, mutta on muistettava se, että haasteet ovat valtavia. Hyvin laajasti on sellainen käsitys, että kansainvälinen kauppa on esimerkiksi ilmastopolitiikan tavoitteiden kanssa ristiriidassa. Ryhmäni on tyytyväinen näihin askeleihin, joiden kautta selkeämmin sitouduttaisiin eh, Pariisin sopimuksen esimerkiksi Japanin kanssa solmittavassa vapaakauppasopimuksessa. Tämä on oikein hyvä käytäntö, jota voitaisiin käyttää muuallakin on tunnustettava, että tällainen näkemys on todellinen, siksi meidän on myös ta- tasapainotettava kauppapolitiikkaamme huomioiden nämä ilmastopolitiik- ilmastopolitiikan tavoitteet, jotka menevät kaiken muun yläpuolelle. Olisi todella pyrittävä kunnianhimoisempaan politiikkaan ja myös monenkeskisesti yhdennettävä nämä kaikki asiat. Ma- edustaja Moskatella mainitsi, että meillä olisi työstettävä vastuullista liiketoimintaa. Tässä uskon, että Euroopan unioni on todella edelläkävijä ja voimme todella olla tässä johtajia. Haluaisin, että Euroopan unioni edelleen jatkaisi EUn, e- OECDn standardien mukaisesti vastuullisen liiketoiminnan alalla ja antaisi niitä lainsäädäntöä. Tällä hetkellä on todella tarvetta sääntöihin perustuvaan liike-elämän toimintaan, että meillä on erityyppisiä aloitteita ja lakkeja ilmestymässä useissa jäsenvaltioissa. Tässä talossa meidän olisi pidettävä huoli siitä, että tarjoamme yhdenvertaiset kilpailuolosuhteet ja mahdollisimman pian mm, saamme aikaan Euroopan unionin laajuiset ratkaisut koskien pakollista due diligence-lainsäädäntöä. Tietenkin vapaaehtoiset aloitteet ovat hyvin tärkeitä, mutta voimme nähdä, että esimerkiksi Bangladeshin kestävyyssopimus, joka on hyvin kunnianhimoinen ajatus, joka liittyy siinä yhteistyökomission ja ILOn ja Bangladesin hallituksen välillä, mutta ei se ole kuitenkaan oikein saanut aikaan niitä tarpeellisia muutoksia niin, että saataisiin parannettua työntekijöiden elintasoa ja tulotasoa Bangladesin tekstiiliteollisuudessa. Kyllä vapaaehtoisille aloitteille on paikkansa, mutta nyt on kysyntää pakolliselle lähestymistavalle. Indeed, so I think the question of Bangladesh we have to... Niin tosiaan Bangladesin kohdalla meidän täytyy pitää tilannetta selvin silmällä erityisesti kun vaalitkin ovat tulossa. Meillä on vielä paljon teke- tekemistä. Rova Minner ja sitten edustaja Ratmaus. Kiitos puheenjohtaja. Paljon työtä on tehty hyvin tärkeästä aiheesta ja haluaisin kiittää esittelijää herra Schuster tästä työstä. Täällä on puhuttu kestävyyden tavoitteista, ilmastotavoitteista, due diligenceista, monista muista asioista myös. Toivon, että tämä johtaa johonkin ja toivon myös, että voimme kannustaa häntä kunnianhimoisempaan suuntaan vielä. Sitten haluaisin sanoa, että meidän tulee varmistaa, että meillä on kunnon ja jos ajatellaan kauppapolitiikkaa ja se, miten se vaikuttaa ihmisiin. Ja lisäksi pitää pohtia myös vaikutusta ympäristöön. Parlamentin pitää olla sitoutunut tähän täysin. Meidän tulee olla hyvin tarkkoja vaikutusten arviointia, mitä pitää tehdä ennakkoon ja sitten tulokset pitää panna täytäntöön, ne pitää ottaa vakavasti muuten. Se on huonoksi kansalaisille, mutta myös luottamukselle politiikkaan yleisesti. Sitten varsin arviointi haluaisin eksploida muutaman asian siitä, mitä komissio on sanonut kyllä. Usein on, tai usein kritisoidaan tota monenvälistä investointituomioistuinta, koska se antaa monikansallisille yhtiöille – etulyöntiaseman näinä aikoina, kun yritetään torjua monenkeskisyyden kielteisiä vaikutuksia. Herra Schuster on sanonut, että voimme puuttua ja torjua köyhyyttä, joka tulee kolmosaation myötä, jos toimimme oikein, mutta meidän tulee johtaa kauppaa oikein, tunnustaa, että kestävyyskataukset ja ILOn perusomukset pitää ottaa huomioon panna täytäntöön. Komissio tunnustaa, että hallitukset suurissa määrin eivät voi yksin suitsia globalisaatiota ja kuitenkin hallitukset itse eivät vaikuttaisi ehdottavan mitään muutoksia. Sen takia pitää tarkastella OECDn säännöksiä monikansallisista yhtiöistä, jotka Hautala juuri mainitsi myös. Hän myös sanoa, että on tärkeää erityiset pääyksiköiden, eli pääyksiköiden pitää parempaa yhteistyötä ja puhua keskenään. Ja lopuksi on tuo verokysymys, verotuskysymys, verojen välttely ja kierto on suuri ongelma mitä me digitalisoitumista on, sitä paremmin voimme puuttua. Siihen on tärkeää myös varmistaa, että taistelun ilmastonmuutosta vastaan teemme kaikkemme, sillä tässä on suuria taloudellisia vaikutuksia myös tähän liittyen, niin myös energiasiirtymä on tärkeää. Kiitos. Uh, niin, vähän aikaa meillä on vielä jäljellä. Haluaisin Äh, haluaisin tässä kiittää edellistä puhujaa. Tämä on todella hienoa kuulla, mitä hän sanoi. Ja hän puhuu myös erinomaista englantia. Ja sitten edustaja Hautalan puheenvuoro oli erittäin mielenkiintoinen, ehkäpä jopa kiinnostavampi kuin hän itse edes ymmärsi, äh, koska hän todella nosti esille sen asian, joka on keskustelujen juuri syy. Niin, edustaja Hautala, ainakin minä ymmärsin, että samanaikaisesti äh, viedään eteenpäin massiivisia sääntelyjä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja äh, vihreän agendan läpilyömiseksi kaikkialla. No totta kai, näinhän edustaja Hautala tekee työtä ja tämän takia hänet on tänne valittu. Ja ja sitten toisaalta, miten voitaisiin hallita ja hyötyä globalisaatiosta ja kaupasta. No tässä keskustelun ytimessä pitäisi pohtia sitä, että miten suuria ovat ne taakat, joita kaupalle ja teollisuuden sysätään, erityisesti valmistavalle teollisuudelle, mutta myös muille. 28 jäsenmaassa tai kohta 27 Äh, kuinka isoja taakkoja voidaan toimialoille sysätä, jotta voidaan täyttää ilmastotavoitteet ja vaatimukset? Siis toisin sanoen, sanotteko, että, että näin pitäisi tehdä? Mikä tässä nyt on sitten lopputulos? Kuka voittaa, kuka häviää? Sanotaanko, että lopputulos on se, että me olemme niin vihreitä, että Saksassa ei pitäisi valmistaa yhtään autoa. Ehkä tämä olisi ihan hyvä näkökulma. Se pitäisi vain kuulla ja perustella, pitäisi olla tunnustusta tälle. Pitäisi useidenkin kollegoiden olla tällaisen ajattelun takana, eikä vain vihreässä puolueessa, että on aina hyötyjiä ja häviäjiä. Ja se, että koko ajan tulee lisää näitä ilmastonmuutos- ja ympäristösääntelyä, niin se sitten omalta kohdaltaan hidastaa kaupan ja teollisuuden kehitystä jäsenmaissa. Ehkä se on sitten hyödyllistä, ehkä se on järkevää ja annatte minulle 95 syytä, hyvä niin. Haluaisin nyt kuulla näitä uusia syitä sitä paitsi, eikä mitään niitä latteuksia, mitä on kuultu koko ajan. Onko tässä nyt hirveä kiire, puheenjohtaja? Te siellä kier- kiemurtelette tuolillanne. Minä yleensä puhun selkeästi ja ytimekkäästi, enkä käytä liikaa aikaa, mutta sitten yksi asia, johon kiinnitin huomiota jo aikaisemmin, oli se, että minulla oli ilo ja kunnia tuoda EPn jäseniä ja tietysti ottaen huomioon, että, että minun maani on kohta eroamassa koko EUsta, eli minä nyt en tässä nyt lähde vääntämään kättä, mutta yksi asia, joka oli oli hyvin esillä, oli se, että koko ajan äänestetään, koko ajan äänestetään ja äänestetään enemmästä ja enemmästä sääntelystä. Koko ajan tulee uusia sääntöjä, uusia direktiivejä, kaikenlaista sääntelyä. Ja ottaen huomioon tämän kokonaisuuden, ehkä yksittäiset toimenpiteet ovat ihan hyviä, mutta jos ajatellaan että koko tätä sääntelypuitteistoa, niin kyllähän se on eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä globalisaation aikakautena heikentänyt. No, minulla ei ole mitään ihmelääkettä tähän, enkä tässä puheaikani puitteissa pysty sellaista teille tarjoamaan – mutta minusta tämä on asia, joka pitäisi käsitellä. Tätä tulisi pohtia, että missä menee tasapaino, kuinka paljon sääntelyä voidaan ilmastonmuutoksen nimissä ottaa käyttöön. Ja sitten vielä yksi pointti, Bangladesh, joka tässä tulikin jo esille. Todella epätasapainoista keskustelua käytiin Bangladesista viimeksi erityisesti keskustelun osallistuneet e, edustivat hyvin eri, eriäviä näkökantoja ja sitten, kuten edustaja Miina äh, tuolloin sanoi, niin yksikään EPP-jäsen ei ollut mukana tässä keskustelussa, kun Bangladesista keskusteltiin. Ja sitten, sitten edustaja Miina ja muut kollegat olivat sitten usean neljän ihmisen delegaation voimalla liikkeellä. No, en minä nyt tätä tuomitse, vaan haluaisin ehkä sanoa, että olisi parempi, että ainakin otettaisiin huomioon, että muitakin mielipiteitä on, koska joka kerta, kun, kun keskustellaan ja sitten siihen tulee joku reaktio, hyvä niin, tämähän on fysiikan ja myös politiikan ja kaupankäynnin lakien mukaista. Kiitos. Kiitos, niin. Ja minä kovin mielelläni jään näkemään, miten Britannia sitten hoitaa nämä asiat. Miten te taistelette ilmastonmuutosta vastaan ja hoidatte omat kauppasopimuksenne? Herra Rybik, Puhner ja edustaja Hautala ovat seuraavana listalla. Kiitos keskustelusta. On tietysti tärkeää, että muistamme, että hyvinvointi tulee työn kautta ja tuotannon kautta ja että jatkokoulutus ja koulutus on tässä tärkeänä perustana, jotta ihmiset, ihmiset päädy köyhyyteen. Tässä on nyt nähty esimerkiksi Kiinassa, 400 miljoonaa ihmistä on saatu pois köyhyydestä. Ja se on tullut liberaalin kauppapolitiikan myötä, joten Kiinakin on onnistunut tässä saatellaan kaupan myötä tehtyä toimimpaa. Ja se on hyvinvointia lisää väestölle. Ja jatkossa tämä tulee myös jatkumaan. Opimme myös, että viennit ostovoima kansalaisillamme, tai siis äh, nousee sen myötä sillä viennin myötä luodaan arvoa, ja sitä voidaan sitten jakaa verojen kautta. Eli sosiaalijärjestelmät äh, riippuvat voimakkaasti siitä, toimivatko viennit, vetääkö vienti vai ei. Itävallassa 60 prosenttia työntekijöistä toimii vientialoilla ja saavat sieltä tuota lisäarvoa luotua. Maksavat myös siellä sitten veronsa ja tuovat lisää sosiaaliturvaa kuin kansalle toisaalta puolen. Myös ostovoima kasvaa tuonnin myötä, sillä tuotteita ja palveluita voimme ostaa, jotka ovat kilpailukykyisiä ja jotka de facto kansallisten ostovoimaa voimakkaasti kestävästi kasvattavat. Joten viennin ja tuonnin kautta kaksinaisesti sitten tuota ostovoimaa, kaksi ostovoimaa parantaa, joten joka nyt protektionismi edistää, niin tulee tukemaan vain köyhyyttä. Ja se on juuri se, mitä emme halua. Olen myös sitä mieltä, että kestävyyden tavoitteita pitää tukea voimakkaammin, erityisesti jos ajatellaan investointeja ja tuotantoa maailman väestölle. Vaitenkin maat, no heille on erityisen tärkeää, että tavoitetta numero kaksi seurataan, elintarviketurva eli maataloutta pitää tukea, se on varmasti ykkönen tuossa tuotannossa, sillä ilman ravintoa hän joudutaan valtavin ongelmia, niin kuin nähty Pohjois-Koreassa toisella puolen on vesi, se on enemmän perusta ja kestävän tavoite numero kuusi, se on ratkaisevan tärkeä. Ja lopuksi sitten myös tavoite numero seitsemän, uusiutuvat energialähteet ilman energiaa, mikään ei elämässä pelitä. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että on mielenkiintoista, että me tässä kovasti pohdimme ympäristö- ja normeja ja vaadimme niitä muihinkin maihin korkeammalla tasolla, eli sekaannumme tietoisesti kansallisiin politiikkoihin, sisäpolitiikkoihin ja sitten haluamme siellä äh, ajaa läpi, että meidän äh, politiikan näkemyksemme ajetaan läpi. Se on yksi asia toisaalta. Varmi, että riidat ratkaistaan kansallistuomioistuimissa Joten no, tässä on ongelmia riitojenratkaisussa. Monilla tiedämme, että aikaisempina aikoina riitojenratkaisut on hyvin eh, tehottomasti. Sotilastoimien kautta toivottavasti jatkossa ei tarvita enää sotilas, sotatoimia, vaan että on sitten eh, tuomioistuimia, jotka on valittu hyvin ja jotka ovat avoimia ja jotka sitten myös pk kautta voivat toimia. Schön, Mr. Kiitos ja sitten edustaja Buchner. Kiitos. Tämä oli oikeastaan pikemminkin virhe, että pyysin puheenvuoroa. Olin, tämä johtuu siis äh, palohälytyksestä. Tämä oli ihan, ihan äh, erhe, mutta nyt kun minulla on puheenvuoro, niin sanonpa kuitenkin jotakin ja tässä nyt näyttää siltä, että äh, tässä on eriäviä mielipiteitä, että ihmiset ovat sitä mieltä, että ympäristöä suojellaan liikaa ja se ehkäisee hyvinvointin lisääntymistä. Minusta tämä on juuri päinvastoin. Esimerkiksi Kiinassahan on päästy oikein hyvään alkuun. Ympäristöä suojellaan hyvin voimakkaasti, mutta samalla hyvinvointia kehitetään ja sitten erityisesti energia-alalla uusiutuvat energialähteet luovat hyvinvointia. Eli ei tätä hyvinvoinnin nousua ja ympäristön suojelua voida asettaa vastakkaisiksi asioiksi. Ähm, Heidi Haut. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun mielestäni tässä valiokunnassa pitäisi käydä enemmän keskustelua. Haluaisin kiittää edustaja Darkmouthia siitä, että hän aloitti todellisen keskustelun. Tämä on aivan avainasia, josta meidän olisi keskusteltava. Voisinpa kertoa, että teidän maanmiehenne ja yrittäjät ne ovat monissa koalitioissa liikemaailmassa koskien kestävää kehitystä. Prinssi Charles on yksi, yhden näiden verkostojen suojelija. Uskon, että on hyvin tärkeää puhua niille yrityksille, jotka haluavat tehdä tästä maailmasta paremman paikan. Olkoon sitten kyseessä ihmisoikeudet, ympäristö tai sosiaaliset oikeudet, työ, työolot ja muut Minun käsitykseni se on, että on yhä enemmän pienempiä ja suurempia yrityksiä, jotka haluavat olla osa tätä muutosta. Meidän on edistettävä heidän mahdollisuuksiaan, eikä niiden takapenkkiläisten tilanteita, jotka vaan painavat jarrua ja ajattelevat, että vielä elämme vanhassa maailmassa, jossa kauppa on kauppaa ja muilla ei ole niin paljon väliä. Haluaisin vastata teille suoraan, koska Kysyitte myös, että jos tämä kaikki, johtako kaikki tämä sääntely siihen, että loppujen lopuksi ei ole autotelusta Saksassa. Etkö niin sanonutkaan? Mutta sääntely saattaisi joka tapauksessa estää ja vaikeuttaa sitä. okay, Okay. But I think the chairman... Käsittääkseni puheenjohtaja tietää oikein hyvin, että jos Euroopan unioni asettaa korkeatasoiset autojen päästöstandardit, niin kuin hän teki vuonna 2005 euro 3 ja euro 4 luokat. Tästähän tuli globaali standardi hyvin nopeasti ja amerikkalaiset yhtiöt, jotka investoivat isoihin autoihin, itse asiassa kärsivät tästä. Äh, eivät he älynneet, että kuluttajat itse asiassa halusivat puhtaampia autoja. Tämän tyyppistä siirtymä meidän kannattaisi tukea. Minullakin oli pikkusormeni tässä mukana, koska mehän saimme aikaan puhtaampia polttoaineita, jotka mahdollistivat puhtaammat moottorit. Haluaisin haastaa teidät, edustaja Dartmouth, niin kauan kun olette täällä vielä riveissämme. minusta on aika harmi, että lähdette. Minä en toivon, että kukaan eh, yhdyttyneen kuningaskunnan jäsenistä ei lähtisi tältä, mutta olisi hienoa keskustella enemmän tästä kestävämmästä eh, kauppasta ja liiketoiminnasta. Järjestetäänpä puheenjohtajan johdolla niin jotakin. Ja va- valiokunta tietenkin tässä on löydettävä kompromisseja. Tässä on vähän uusia vanha maailma ja tarvitaan kompromisseja ja uutta lähestymistapaa. Ei mä olen vain vihreiden asia. Uskon todella, että meidät on houkuteltu tähän Agenda 2030 asiaan, joka kehottaa meitä kaikkia pohtimaan sitä, kuinka voimme käyttäytyä eri tavalla, että antaa erilaista politiikkaa. Tarvitaan yhdennettyä lähestymistapaa. Meillä ei ole enää varaa ratkaista yhtä asiaa kerrallaan, kun silloin samalla ehkä luodaan toisella kädellä uusia ongelmia. Tämä on mahtava mahdollisuus pohtia näitä asioita. Uh, Kiitos ja totta kai todelliset keskustelut ovat oikein hedelmällisiä, kun voidaan oikein argumentoida eikä vain lukea lausuntoja. Joten pyytäkääpä koordinaattoreitanne tekemään enemmän työtä, että meillä on enemmän aikaa väittelylle. Minä todella mielelläni käyn tällaista kunnon keskustelua ja ehkä, ehkä sitten pitäisi järjestää työtämme sillä tavalla uudestaan, että meillä olisi enemmän aikaa oikealle keskustelulle. Sitten eh, herra Luca de Karli komissiosta. Kiitos puheenjohtaja. Todellakin keskustelu, jota täällä juuri käytiin, osoittaa, kuinka laaja ja haastava tämä tilanne on ja kuinka isoja tehtäviä meillä on edessämme, miten globalisaatiota muokataan sillä tavalla, että se heijastelee yhteiskunnassa vallitsevia arvoja ja pyrkimyksiä. Monet täällä puhuivat paradigman muutoksesta ja me olemme tässä valiokunnassa jo huomanneet suuren muutokset. Kauppapolitiikka ja kauppa on todella muuttunut ja on tärkeää, että sen arvo tuodaan yhtä korkealle kuin muiden elementtien kasvu- ja työllisyysagendalla. Ja, ja entä sitten nämä ympäristönäkökohdat, TSD-asiat tulivat esille jo ennen kuin kestävä kehitys oli esillä enemmän. EU-keskustelussa. Ja sitten viime viikolla myös Junckerhan otti tämän asian esille viittailussaan kasvu ja kauppa. Meidän tulee ottaa huomioon strategiset intressimme eikä vain hyödyntää vallitsevia tilanteita. Eli tärkeää on, että, että käytetään entistä paremmin hyödyksi vapaakauppasopimuksia, jotta niistä hyötyvät myös yritykset, pienemmätkin sellaiset. Haluaisin kiittää myös niistä kommenteista, jotka viittasivat vaikeuksiin, ja miten vaikeaa on löytää ratkaisuja ja miten globalisaatio sitten on niin laaja ilmiö, että se menee paljon pidemmälle kuin tietysti kuin pelkä kauppapolitiikka ja monet muutkin politiikan alat. Se menee kansantalouksiin, kolmanteen sektoriin ja tietysti täytyy ottaa huomioon käynnissä oleva teollinen vallankumous. Ja todella täytyy olla hyvin laajapohjainen ratkaisu näihin kysymyksiin. Ja totta kai tarvitsemme enemmän sisämarkkinoita ja enemmän yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Tarvitaan lisää koulutusta, uusia taitoja ja täytyy kaikin tavoin talouksiemme häiriönsietokykyä vahvistaa, koska suuria muutoksia on tulossa ja ne tulevat yhä nopeammin. Ja kauppa on tietysti hyvin tärkeä poliittinen työkalu Euroopan unionille. Meillä on paljon kompetenssia sillä alalla ja kauppapolitiikkaahan käytetäänkin useilla aloilla. Esimerkiksi komissaari Moskovitsin verotustyöskentely OECDssä ja tätä työtähän tehdään esimerkiksi Äh, ei yhteistyötä haluavien äh, lainsäädäntöjärjestelmien kanssa. Ja tässäkin kaupankäynti voi olla yksi neuvottelun väline, eli tämä kaupankäynti on osa ulkoista ja sisäistä politiikkaa. Sitten mitä tulee tähän ilmastonmuutokseen, me emme usko, että nämä pitää asettaa vastakkain. Eivät ilmastonmuutos ja kauppapolitiikka ole toistensa vastakohtia, vaan niitä pitää molempia vahvistaa tai siis ilmastonmuutoksen torjuntaa vahvistaa ja totta kai meidän tulee kaikin tavoin pyrkiä kohti hiilivapaata taloutta, koska kyllähän ilmastonmuutos on todella suuri riski, jonka vaikutukset koituvat aivan kohta kaikkien koitolle. Ja sitten tässä täytyy paljon enemmänkin vielä tehdä kuin Pariisin sopimus meiltä vaatii ja pitää huolta äh, hyvästä täytäntöönpanosta ja sitten esimerkiksi tällaisten vihreiden tuotteiden tullivapaus. Tällaisia toimenpiteitä on jo tehty ja me pyrimme myös luomaan alustoja vihreälle teknologialle. Eurooppahan on näissä maailman johtaja ja tällä tavoin voidaan luoda uusia kestäviä työpaikkoja, mitä tulee energiaa asioihin, niin me kaikin tavoin edistämme uusiutuvien energialähteiden käyttöä, että jos luodaan energiaa uusiutuvista lähteistä, niin siihen saa taloudellista tukea. Ja sitten nämä puitesopimukset, totta kai niihinkin liittyy entistä enemmän lausekkeita, jotka liittyvät suoraan ilmastonmuutoksen torjuntaan. Kiitos herra puheenjohtaja ja mielellämme jatkamme keskustelua tämän tulevan mietinnön parissa. Sitten edustaja Moska vielä. We took no- kommentti kirjasimme kaikki kannat varjostelijoilta Lisäksi korostin, että keskustelu on hyvin mielenkiintoista. Ymmärtääkseni pitää korostaa tiettyjä elementtejä, jotka esittelijä on jo esitellytkin kommenteissaan. Varmasti hän mielellään tekee yhteistyötä muiden varusteiden kanssa, kun tätä lausuntoa tästä vielä kehitellään. Kiitos. No niin, mahtavaa. Eli sitten 25.6 kello 18 mennessä pitää toimittaa tarkistukset. Ja sitten mietinnöstä keskustellaan valiokunnassa syyskuun lopussa. Ja sitten voimmekin siirtyä esityslistamme viimeiseen kohtaan. Tämä on kohta 24. Keskustelu komission ehdotuksesta sopimuksesta, joka muuttaa EUn ja Marokon välistä kauppaprotokollaa. Nämä kauppapöytäkirja-asiat saivat osakseen paljon huomiota. Valiokunnassamme tästä käytiin kiivasta keskustelua. Erityisesti siksi, että pitää pohtia, miten Länsi-Saharan aluetta kohdellaan näissä kauppapöytäkirjoissa – ja EU-tuomioistuin on antanut aiheesta päätöksen 21.12.2016, jossa todettiin, että alkuperäistä sopimusta täytyy muuttaa. Sitten 11. päivä kesäkuuta komissio hyväksyi ehdotuksensa Ja me sitten kauppavaliokuntana johdamme keskustelua aiheesta. No, me emme kyllä olleet kovin tyytyväisiä tähän kehitykseen, koska se kun keskusteltiin kauppapöytäkirjojen muuttamisesta, niin sehän alkoi jo ajat sitten ja me olimme sitä mieltä, että emme olleet saaneet asianmukaisesti tietoja asian etenemisestä. Muistan hyvin, kun tätä keskustelua käytiin ja halusimme tässä salissa saada listan niistä organisaatioista ja ihmisistä, joita komissio oli kuullut Marokossa, kun keskusteltiin tästä Länsi-Saharan äh, kysymyksestä. Vasta useiden kirjeiden jälkeen ja pitkän odottelun jälkeen, kun asia oli jo käsitelty neuvostossa, niin saimme tämän listan. Ja toiseksi, totta kai kyse on myös toimielinten välisestä kysymyksestä. Tämä kattaa kauppasopimuksen, mutta liittyy myös kalastussopimukseen. Mitä tulee kauppapuoleen, niin omien tietojeni mukaan kauppasopimuksesta ei saada tietoja kalastusasioista, eli me emme yhtään tiedä, miten kalastuspuolta on uudistettu. Ja tämä näyttää olevan ongelma, koska kalastuspuolella vanha sopimus lakkaa kohta olemasta heinäkuun puolivälissä nimittäin. Ja En voi kuvitella, että EP jäisi hiljaiseksi eikä sanoisi mitään, jos alustavaan täytäntöönpanoon ryhdyttäisiin ilman, että Euroopan parlamenttia kuullaan ja että Euroopan parlamentti olisi antanut suostumuksensa tähän. Ei tämä nyt johtaisi mihinkään kauppasotaan sentään, mutta toimielinten väliseen sotaan kyllä, jos parlamenttia ei kuulla erityisesti ottaen huomioon toimielinten väliset neuvottelumme komission ja neuvoston kanssa paremmasta lainsäädäntötyöstä. Tässä pelissä on nyt kaksi puolta. Ensiksi sisältö ja sen muuttaminen näissä kauppapöytäkirjoissa. Ja sitten on tämä institutionaalinen puoli vielä. Ja nyt meillä on ilo ja kunnia kuulla komission johdantopuheenvuoroa ja myös ulkosuhdepalvelun edustaja on täällä paikalla. Ja komissiosta paikalla on Fernando Pero de Pinoc. Anteeksi, sihteeristö tässä nyt vähän sekoili. Eli siis Sabine Hensler antaa tämän johdantokatsauksen. Puheenjohtaja, arvostajat ja naiset ja herrat. Alkuun voisin esittäytyä, koska olen uusi tulokas tässä valiokunnassa. Nimeni niin on Sabine Hensler. kansainvälisiä asioita johdan komission pääosastossa, joka vastaa verotus- ja tulijoiden kysymyksistä. Olen perinnyt vastuun näistä teksteistä ensimmäinen helmikuuta 2018 jälkeen. Ja no nyt sitten ilo tänään olla täällä tänään ja käydä keskustelua kanssanne. Erityisesti tämä liittyy sopimukseen, että laitetaan tuo Länsi-Sahara tuotteet kattamaan tämän sopimu- tai tämän sopimuksen mukaan. Tässä muutetaan pöytäkirjaa 1 ja 4 asetusopimuksesta EUn ja Marokon välillä. Tavoitteena on noudattaa EUn tuomioistuimien päätöstä joulukuuta 2016. Tavoitteita on kaksi. Ensinnäkin tässä perustettaisiin oikeusperusta sille, että antaisiin suosittuimmat tariffit länsisaharalaisille tuotteille. Nämä vedetut preferenssit ovat vertailussa niille, jotka on vedetty Marokkoolle nykyisen EU-Marokko-asetuksen puitteissa. Ja toiseksi tässä pyritään varmistamaan, että viedit eu jotka tulevat Länsi-Saharasta, hyötyvät laista eduista. Näiden tavoitteena on parantaa sosiaalista kehitystä Länsi-Saharassa ja yleiselle vakaudelle makroalueella, Magrebin alueella. Ehdotuksen myötä tulee myös komission yksiköiden raportti ja hallinto on tässä myös mukana – kertomuksessa on kaksi näkökulmaa. Ensinnäkin siinä kuvaillaan konsultoinnin tulokset, jotka pidettiin monien alueen edustajien kanssa. Mukana oli sidosryhmiä ja kansallisyhteiskunnan edustajia ja muita järjestöjä ja elimiä. Polisario myös tässä kuvaillaan sitä, miten tämä sopimus hyödyttää länsisaharlaisia ja paikallista taloutta mutta no, nyt puhuisin kuudesta pääelementistä, jotka pitäisi muistaa, kun tarkastelemme ehdotustamme. Ensinnäkin eurooppalaisen kansallisen oikeuden kunnioittaminen. Sopimusluonnos on täysin johdonmukainen niiden valtuusten kanssa, jotka on määrätty Euroopan unionin toimijoistuimen päätöksessä vuonna 2016. Se perustuu laaja konsultointi, niin kuin jo sanoin. Mukana on ollut monia sidosryhmiä, jotka ilmaisivat, no siis mukaan lukien polisarjo, joka ilmaisi vastustuksen säilytykselle, koska se oli sitä mieltä, että ei on pitäisi neuvotella heidän kanssaan eikä Marokon kanssa. Tämä perustuu myös syvälliseen analyysiin, jossa on käyty läpi sosiaalisia etuja, jotka syntyisivät näistä tariffietuuksista länsisaharalaisille ja taloudelle – siellä. Toinen asia, jota haluaisin korostaa, on Länsi-Saharan status YK-prosessissa. Ehdotuksessa sanotaan selvästi, että sopimusluonnos ei vaikuta EUn sarakantaan ja ei, tunnust, ei jos sitä EU tunnustaisi Marokon suvereniteettia Länsi-Saharan alueesta – ehdotuksemme tukee YOn prosessia täysin, jossa pyritään lopullisen poliittisen ratkaisuun länsi kysymyksessä Tuemme täysimääräisesti YK pääsihteerin puolesta löydetään poliittinen ratkaisu tähän pitkään jatkuneeseen kiistaan. Korkeudustaja varapuheenjohtaja Mogherini tapasi jo kaksi kertaa YK pääsihteerin eh, erityis lähettiläillensä rahassa tänä vuonna. Ja hän tukee tämän henkilön ponnisteluja. Kolmanneksi haluaisin korostaa, miten tämä hyödyttää paikallisväestöä. Tämä perustuu olemassa olevan tiedon analyysiin ja tulevaisuuden ennusteisiin yleisesti ottaen on näyttöä siitä, että tariffietuksen myöntäminen näissä tuotteille merkittävästi merkittävästi hyödyttäisi sosiaalista kehityskulkua alueella. Ja tämä hyödyttää myös yrityksiä investointi ilmastoa tuolla alueella. Jos näitä tariffeja ei se johtaisi pian taloudelliseen epävarmuuteen, no niin me että kaikki teolliset ja useimmat maataloustuotteet olisivat mukana tuotaisiin EUn e, ilman tuontimaksuja, joten länsiaralliset tuotteet hyötyisivät samoista tariffieduista kuin tuotteet, jotka tulevat Marokosta. Jos ei ole tällaisia etuuksia, niin tuonnit Länsi-Saharasta olisivat epäsuotumassa asemassa suhteessa tuotteisiin muista alueen maista, jotka tällä hetkellä saavat suostumuskohtelun joko vapakauppasopimuksen tai yleisen, suunnattu, yleisen GPS Plus-järjestelmän kautta. Konsultoinnit osoittivat, että tässä halutaan kyllä saada tätä suostumuskohtelua voimakkaasti. Kollegani Fernando Perro de Piedin kertoo teille hetkisen kuluttua tästä lisää. Neljänneksi haluaisin, korostaa sitä, että on konsultoitu ihmisiä, joita tämä sopimusluonnos koskettaa. Parisen sanaa konsultoinnista. En ole kollegani ulkosuhdehallinnosta. Herra Vincent Piquet puhuu tästä sitten myöhemmin lisää. Olemme kuulleet mahdollisimman paljon eri länsaharalaisia sosiaalitaloudellisten sidosmen edustajia ja poliittisia voimia. Polisario on ollut tässä myös mukana – tulla tasapainoon. No, konsultointi osoitti laajaa tukea sopimusluonnokselle. Sosiaaliset edut olisivat myös merkittävät. On huomattu, että usein nämä syyt vastustukselle eivät liittyneet suoraan sopimusluonnokseen itseensä, ei sosiotaloudelliseen vaikutukseen, vaan ne heijastelivat itse asiassa niiden kantoja tai siis Länsi-Saharaan, tämä liittyy länsi poliittiseen tulevaisuuteen ja tässä oli myös YK päässyt taustalla. No, tämä vastustus perustuu siis poliittiseen eikä sosiaalitaloudellisiin syihin, sitä korostaisin vielä. Haluaisin korostaa, että mistä tässä nyt oikein puhutaan. No tämä on siis talouspolitiikan väline ja kauppasopimus tässä on yllättävää on, että nämä ryhmittymät, jotka hylkäsivät äh, tämän sopimuksen laajentamisen sanoivat kuitenkin, eivät kuitenkaan voineet äh, identifioida mitään kielteisiä vaikutuksia Länsi-Saharalle tämän sopimuksen osalta. Komissio tässä ole mitään ristiriitaa toisaalta, miten tuetaan taloudellista kehityskulkua Länsi-Saharalla ja toisaalta miten se voi itse määrätä tulevasta statuksestaan YK-prosessissa. Päinvastoin se voi tukea sitä. Lisäksi komissio haluaa sitä tukea sitoumustaan sille, että voidaan viedä eteenpäin YK-rauhaprosessia saralla. Viidenneksi sanoisin, ettei markkinaolot tule tästä muuttumaan, joten sopimusluonnossa ei tule sanomaan markkinaoloja, jotka olivat olemassa ennen tuomioistuimen päätöstä 2016 Eli uusia preferenssejä ei luoda suhteessa tuohon aikaisemman tilanteeseen. Päätöksen jälkeen tuotteet ovat kohdanneet tullimaksuja. Sopimusluonnos johtaisi yhtäläisiin toimintaedätyksiin, jos ajatellaan saralaisia tuotteita ja muita alueen tuotteita. Kuten sanoin, niistähän ei makseta tulleja tai vain alennettuja tulleja tällä hetkellä. Kuudenneksi haluaisin, että muistatte sen, mikä on EUn ja Marokon välinen kumppanuus. Sopimusluonnos on tärkeä tämän kumppanuuden kehittämiseen ja vahvistamiseen. Marokko on avainkumppani EUn etelässä naapurustossa. EU on syvällinen kumppanuus tämän kanssa taloudellisesti, poliittisesti, sosiaalisesti ja myöskin maahanmuuton kannalta – sopimusluonnos voi olla tärkeässä osassa, kun uudelleen käynnistetään suhteet Marokkoon. Ennen kuin lopetan puheenvuoron, niin haluaisin korostaa kolmea kontekstiasiaa ensinnäkin. Sopimus pitäisi saattaa loppuun Marokon kuningaskunnan kanssa, koska tämä on ainut käytännön tapa antaa noita ja tuotteille nykyolosuhteissa – ei ole muita instituutioita tai elimiä toimia tällaisessa rahassa, jotka voisivat varmistaa sen tapana täytäntöön tämä suostumuskohtelu erityisesti, jos ajatellaan sitä, miten valvotaan ja niin tarkistetaan tuotteiden alkuperä. Ja tuossa tarvitaan yhteistyötä EUn tulliviranomaisten kanssa. Toiseksi, toinen kontekstiin liittyvä asia, sopimusluonnos sisältää molempien osapuolten sitoumuksen vaihtaa tietoja ainakin kerran vuodessa. Tämä lauseke sallii sen, että voimme säännöllisesti arvioida ja jos tarpeen parantaa sopimuksen vaikutusta länsisaharalaisen väestön osan. Ja kolmas kontekstiasian puheenjohtaja on, että komissio ei nyt ehdottanut mitään tilapäistä soveltamista, niin kuin sanoittekin. Oletamme, että sopimus voi saattaa loppua nopeasti hyödyttämään todellisesti länsisaharalaisia takaamaan kaupan varmuus, oikeudellinen varmuus ja vakaus. Nyt annan puheenvuoron kollegalle herra Perro de Peningille, joka menee hieman näin yksityiskohtiin, jos ajatellaan näitä hyötyjä. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Sabine. I will give... Kiitoksia puheenjohtaja. Main elements of the uh, report. Haluaisin vain kertoa tärkeimmistä asioista koskien tätä kertomusta. In five minutes. Uh, even less, we'll try. Okay. Alle viisi minuuttiakin riittää. Eh. Niin ensinnäkin Meillä on tässä useita lähteitä. Internal sources, publication. Eri julkaisuja, EUn edustustojen julkaisuja, paikallisia lähteitä ja niin edelleen. Tässä kes- tutkimuksessa keskityttiin Länsi-Saharan talouden tärkeimpiin aloihin, maatalouteen, kalastukseen ja fosfaatteihin. Käyn läpi nämä kolme aluetta. Ensinnäkin maatalous, se ko- koostuu yli 6 tuhannesta tilasta ja noin 35 000 ihmistä saa työnsä tätä lauta lähin kaiken kaikkiaan varhaisen viljelyt, tomaatit ja melonit yhteensä 65 000 ja Jonkin verran perinteistä viljelystä on myös, sillä vähemmän arvoa. Venäjä, Afrikan maat, Euroopan unioni ovat vientimaita ja myös paikalliset markkinat niin kysyntä. Maataloustuotannon tulevaisuuteen kuuluu se, että on suunnitelmia viljelyn pinta-alan lisäämiseksi jopa viisinkertaiseksi ja mahdollisesti voitaisiin luoda 60 000 lisää työpaikkaa. Tämä on suunnitelmana. Tämä vaikuttaa vesivaroihin, koska tietenkin kaikki tämä perustuu pohjavesiin. Kehitetään uutta teknologiaa, jolla vähennettäisiin vaikutusta luonnonvaroihin. Sitten kalastustuotteista on tärkeää määritellä nämä oikealla tavalla. Siihen liittyy kalastuksen jalostus laitoksille, jotka sijaitsevat Länsi-Saharassa. Kala on kalastettu joko Länsi-Saharan aluevesillä tai Marokon aluevesillä tai EUn tai Marokon eh, tai Länsi-Saharan alusten kalastaminen kansainvälisiltä vesiltä. Yli sata laitosta on saanut luvan eh, jalostaa kalatuotteita ja vielä niitä Euroopan unionin ja tähän liittyy 55 000 eh, työpaikkaa ja noin 500 miljoonan euron vientitulot. Puolet viennistä kohdistuu Euroopan unioniin. 100-200 miljoonaa euroa on tämän arvo. Fosfaateista seuraavana. Tällä hetkellä ei ole vientiä koskien raakaa fosfaattia, mutta markkinoita olisi erityisesti lannoitteille ja on suunniteltu investointeja Länsi-Saharan laitoksen varten, jotka olisivat kahden, miljoonan, kahden miljard, miljardin arvoisia ja näin voitaisiin viedä lannoitteita Euroopan unioniin. Millaisia vaikutuksia on tällä sopimuksella analyysimme mukaan? voitaisiin mahdollistaa Länsi-Saharan maanviljelytuotteiden, kalastustuotteiden vienti Euroopan etumuisuusjärjestelmässä ja näin voitaisiin säilyttää tai saada lisääkin työpaikkoja sen jälkeen, kun joulukuussa 2016 etumuisuusjärjestelmä lakkasi. Myös voitaisiin tehdä investointeja kasvun ja työllisyyden hyväksi. Mikäli sopimusta ei ole, vaikutukset olisivat seuraavat. Ensinnäkin Länsi-Saharan vienti kärsisi verrattuna Marokon vientiin ja naapurimaiden vientiin, koska emme voisi hyödyntää kauppaetuisuuksia. Tästä tulisi näille vienneille epävarmuutta, ja vaikutuksia työpaikkoihin ja taloudelliseen toimintaan, koska etuisuudet tuovat merkittävää arvoa erityisesti maataloustuotteille ja joillekin kalastustuotteille myöskin, jossa tullit ovat korkeampia. Edelleen tämä saattaisi vaarantaa tulevat investoinnit maatalouteen, kalastukseen ja fosfaatialalle, ja se vaikeuttaisi niiden taloudellista kehitystä ja työllisyyttä. Ja lopuksi vielä on todennäköistä, että se merkitsisi sitä, että taloudellinen toiminta, joka tällä hetkellä toteutuu Länsi-Saharassa, tuotanto ja investoinnit voisivat siirtyä muille alueille, jotka hyötyvät etuisuuksista. Ja ironisesti siinä saattaisi tulla kysymykseen naapurialueet, kuten Marokko, josta Länsi-Sahara kärsisi. Kiitoksia. E Kiitos. Ja sitten Vincent Pique on ulkosuhdehallinnosta tullut paikalle. Olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Ja rajoitan puheenvuoroni ainoastaan ehdotuksen ydinosiin. Ja keskityn siihen, mitä Euroopan tuomioistuin katsoi menettelytapaan liittyen. Ja toiseksi otan vielä esille nuo konsultaatiokierrokset. Niin ensiksi Euroopan unionin tuomioistuimen päätös on tietysti meitä kaikkia sitova ja se on, tai sitä pitää panna täytäntöön myös tämän päätöksen osalta. Tuomioistuin päätöksessään toteaa, Siis tämä päätös on tehty sekä maataloussopimuksesta että kalastussopimuksesta jo aikaisemmin tänä vuonna. Ja siinä todetaan, että EUn ja Marokon väliset sopimukset ovat voimassa, mutta koska niissä ei ole selkeää viittausta Länsi-Saharan alueeseen, niin näitä ei voida täytäntöön panna. Ne eivät ole täytäntöönpanokelpoisia tällä alueella unionin tuomioistuin ei sanonut, että se olisi mahdotonta, että siis Länsi-Sahara voitaisiin ottaa tähän soveltamisalaan mukaan, vaan tuomioistuin ei siis tätä sanonut, vaan se sanoi, että jos Länsi-Sahara halutaan ottaa mukaan EU-Marokko-sopimukseen, se pitää tehdä eksplisiittisesti – ja silloin tiettyjen ehtojen tulee täyttyä. No mitkä nämä täytettävät ehdot sitten ovat? Ensiksi mitä tulee kansainväliseen lainsäädäntöön ja YK-prosesseihin, koska YK-prosessihan on käynnissä Länsi-Saharassa. Se on ollut siellä itse asiassa jo neljä vuosikymmentä. Ja kyse on siitä, että määritellään, mikä on Länsi-Saharan lopullinen perustuslaillinen asema. Ja ehdotuksessa otetaan huomioon EUn näkemykset toisin sanoen, että mitä tahansa näiden neuvotteluiden ja sopimusten puitteissa tehdään, niin ne eivät millään tavalla vaikuta YK-vetoiseen prosessiin. Se ei mitenkään ota kantaa osapuolten väliseen asetelmaan eikä aset, asettaudu kummankaan puolelle eikä ennakoi mitään YK-prosessin lopputulosta. Ja emme halunneet, tai tässä ei siis haluttu mitenkään ottaa kantaa ennalta käsin YK-vetoiseen prosessiin Länsi-Saharassa. Ja aivan eksplisiittisesti viitataan niihin eriäviin kantoihin, joita Marokolla ja EUlla on Länsi-Saharan alueeseen liittyen. Ja tämän lisäksi Tuomiossa myös viitataan ihan selkeästi siihen, että, jonka siis molemmat osapuolet ovat hyväksyneet, että YK-prosessia täytyy koko ajan kunnioittaa, että voidaan saada aikaiseksi molempien osapuolten hyväksyttävissä oleva sopimus. Ja että, että sitten se, että Länsi-Saharan statuksesta saadaan selko, niin se kuuluu vain ja ainoastaan YK-vetoiseen prosessiin ja sen päätettäväksi. Meillä on siis hyvin selkeät puitteet tälle ehdotuksellemme ja me olemme ehdotuksemme laatineet tätä kansainvälisen lainsäädännön taustaa vasten. Ja toinen avainperiaate on se, että tulee tarkastella, miten tuomioistuin teki päätöksensä, että tässä piti ottaa huomioon myös Länsi-Saharan asukkaiden näkemykset. Tämä on tietysti hankalampi asia ja tämä liittyy erityisesti siihen, että YK-prosessi Länsi-Saharassa on edelleen kesken. Toisin sanoen, me elämme epätäydellisessä tilanteessa – ja avoinna olevassa tilanteessa, jota ei ole vielä saatettu päätökseen, mitä tulee perustuslailliseen ja poliittiseen näkökulmaan. Ja kysymys kuuluu ihan käytännössä, että kenelle puhumme, kenen kanssa keskustelemme, jos meidän täytyy kuulla länsisaharalaisia tai pyytää heidän näkemyksiään. Ja ottaen huomioon YK-prosessin keskeneräisen luonteen Länsi-Saharassa, niin päätimme, että kuuntelemme ihmisiä mahdollisimman laajalti. Tässä olemme noudattaneet kolmea uraa. Ensiksi ura yksi on sitten virallisesti valitut edustajat, siis Länsi-Saharan virallisesti valitut edustajat Marokon parlamenttiin ja sitten myös alueiden alueneuvostot. Nämä ovat siis tässä ensimmäisessä keskustelukumppaniryhmässä. Ja sitten myös tällaiset alueelliset kauppakamarit ja muut alueelliset organisaatiot. Ja tähän porukkaan kuuluu noin 120 ihmistä. Olen nähnyt henkilöiden nimilistan. Ja poikkeuksetta nämä ovat Sahravin, sahravitaustaisia ihmisiä – joita tässä yhteydessä on siis kuultu. Sitten toinen ura, jota olemme seuranneet, on se, että olemme polisaario rintaman kanssa keskustelleet. Tämä kokoushan pidettiin täällä Brysselissä. Ja kun Polisaarion kanssa keskusteltiin, niin suurin osa keskusteluajasta käytettiin siihen, että puhuttiin juuri tästä maatalousmuutoksesta – ja minä kysyin tässä kokouksessa erityisesti sitä, äh, onko tämä lähestymistapa poliisarion toiveiden mukainen. Vastaus oli kielteinen äh, ennen kaikkea poliittisista syistä, jotka liittyvät poliittisiin näkemyksiin polisaariossa. He voivat kertoa taustojaan paremmin kuin minä. Ja näitte varmasti Polisaarion julkaiseman lehdistötiedotteen näiden keskustelujen jälkeen, jossa toistettiin tämä negatiivinen näkemys. Ja kolmas ura on sitten muut kuin äh, tai tällaiset epäviralliset toimijat, kansalaisjärjestöt, tavalliset ihmiset, erilaiset järjestöt ja liitot, kuluttajaliitot ja niin edelleen – Näiden kanssa olemme kokoustaneet Rabatissa ja myös Brysselissä ja tuolloinkin kysymys kuului, että olivatko keskustelukumppanit valitun lähestymistavan puolella ja vastaus näistä keskusteluista oli selkeästi positiivinen ja monet keskustelukumppaneista eivät noudattaneet kutsua. Me eivät tulleet paikalle, se oli ikävää, mutta ne ihmiset, joiden kanssa me pääsimme puhe, puheille, niin, niin heidän näkemyksensä oli hyvin positiivinen. Ja lopetan puheenvuoron ihan kohta, mutta totean vain sen, että kun meillä on tällainen laajapohjainen, hyvin inklusiivinen lähestymistapa, niin olemme varmistaneet sen, että me komissiossa ja ulkosuhdehallinnossa – täytämme sen vaatimuksen, että me todella puhumme Länsi-Saharan ihmisten kanssa, että olemme hyvin laajalta pohjalta yhteiskunnasta valinneet näitä keskustelukumppaneita, jotta saisimme selkoa siitä, mikä on länsisaharalaisten näkemys siitä, miten asiassa pitäisi edetä. Kiitos. No niin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun keskustelemme tästä uudesta ehdotuksesta. Ja nyt siis pitäisi esittää ainoastaan kysymyksiä näistä esityksistä, ei mitään pitkiä lausuntoja. Ja näin ollen puheaikaa annetaan vain puolitoista minuuttia. Eli esittäkää kiitos täsmällisiä kysymyksiä. Ja toiseksi haluaisin vielä ilmoittaa koordinaattoreiden kokouksesta sen verran, että me päätimme, että Tästä tehdään päätöslauselma suostumusmenettelyyn, jotta teemme selväksi, mitkä ovat meidän vaatimuksemme tähän prosessiin liittyen. Ja toiseksi vaadimme, että Marokkoossa ja Länsi-Saharassa toteutetaan tällainen tiedonkeruumatka, jotta voimme muodostaa oman käsityksemme kentällä vallitsevasta tilanteesta. Joten puolitoista minuuttia, käyttäkää aika hyödyksenne ja esittäkää kysymys ja kysymyksiä. Ensiksi esittelijä Lalonde, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, kollegat. Hienoa, että voimme keskustella tästä tänään Euroopan komission kanssa viikko vain sen jälkeen, kun parlamentti sai kirjeen joka liittyy pöytäkirjan 1 ja 4 EUn ja Marokon välisellä sopimuksesta, siinä, että esittelee työtään ja erityisesti tähän raportti, joka on tuon kirjeen taustalla. Tämä ei ole tietenkään ensimmäinen keskustelu aiheesta ja se on hyvin havaittu täällä varmista niin kauan kuin... No, tämä pätee tähän niin sopimukseen niin haasteena ei ole pelkästään talouskysymykset, vaan tähän liittyy myös politiikkaa ja diplomatiikkaa. Haluaisin siis tänään ilmaista näistä aiheista, jos sopii. konfliktiin länsi alueella on niin sanottu jäätynyt konflikti. Tuo tai aloittavaa Marokko ja sitten Polisaario rintama. Sitä pidetään siis eh, YK on toimista alueena, jolla ei ole eh, autonomiaa, koska tässä on nämä kaksi vaativaa osapuolta. Tämä tilanne on hankala. Sopimuksen tavoitteena ei ole, että henkilöt, jotka asuvat länsi alueella, voisivat hyötyä samoista preferensseistä kuin hyötyvät marokkolaiset, kun tuotteita viedään kohti EUta. Jotkut pitävät sitä ehkänä hyvänä vipuvaikutuksena, kun rauha pyritään edistämään YK puitteissa Marokon ja Polisarion välillä. Tästä on minusta kyse. Politiikasta siis kaikki on varmasti samaa mieltä siitä, että pitää tukea YK lähettilään toimia. Hän oli täällä jokin aika sitten joten vain YK on legitiimi toimija tässä, kun pyritään konfliktin ratkaisemaan kuitenkin. Jotta rauhanneuvot jatkuvat, kaikkien pitää tulla toisiaan vastaan, se pitää liikkua marokkolaisten ja polisaarion, pitää istua saman pöydän ääreen ilman ennakkoehtoja ja hyvässä hengessä. Viimeisessä päätöslausumassa sanottiinkin, no loppuko aika jo? No tämä on vähän hankalaa esitellä esittää jotain poliittista kahdessa minuutissa, No jatkan kuitenkin. Anteeksi sanoa puhuja. No, niin Algeria on tukenut sitä, että Marokko järjestäisi jalkapallon kisat. Vaikuttaa pieneltä asioita, mutta se on merkittävää. Tämä tuki on loistava uutinen ja täällä Tämän tyyppistä avoimuutta tarvitaan, että konfliktit voidaan ratkaista. Joskus suhteet alueella ovat hankalat, poliitikot Algeriassa. No, tämä on tärkeää, jos nyt on tässä, niin missä sitten? tietoalkaiset poliitikot, kuten Said Saidi RCDstä, on myös ilmoittanut tahdostaan, että suhteet Marokon välillä paranisivat ja hän presidentin vaaleissa pyrkii myös ratkaisemaan sitten nämä kysymykset Näin ollen asiat saada liikkumaan ja rauha. Neuvottelut voivat jatkua yk puitteissa. Jos se parlamentin toimet auttavat mennään tuohon suuntaan, niin se olisi hienoa. Koska en saa jatkaa, niin n'aurais pas la fin. <laughs> Merci beaucoup. C'est quand même un, un peu sévère. Yeah, but to be... Niin, mutta nyt täytyy muistaa, että tämä on ensimmäinen kerta, kun keskustelemme tästä. Nyt ehdotus meille esitettiin ja nyt meidän tulisi esittää siitä kysymyksiä. Ja sitten järjestetään toinen keskustelu, jossa teillä on paljon tilaisuuksia esittää näkemyksiänne. Ja Tietysti sitten esittelijäkin saa varmasti jatkossa vielä puheenvuoron. Mutta tänä päivänä siis nyt tarkastelemme tätä ehdotusta ja esitämme siihen kysymyksiä. Sitten EPPn varjoesittelijä edustaja Siku. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ohjeidenne mukaan pyrin keskittymään kysymyksiin. Tässä Kyseessä on se, että jos tätä rajoitetaan ihan ydinasiaan, olisi ymmärrettävää, onko Euroopan komissio nyt etenemässä parhaalla mahdollisella tavalla ja sen mukaisesti kuin tuomioistuin on ohjeistanut meidän, olisi siis pystyttävä ymmärtämään, onko niin, että nämä kuulemiset, joita on tehty, riittävätkö ne niin, että noudatetaan tuomioistuimen päätöstä. Muussa tapauksessa joudumme jälleen eh, tällaisen oikeutusongelman sisältöjen osalta. Eh, no, niin sisältö voidaan arvioida, se on hyvin tärkeää tuosta. Olen yhtä mieltä päätöslausumasta, olen yhtä mieltä siitä, että parlamentti riippumattomalla tavalla ja tärkeänä toimijana olisi läsnä ja antaisi omat kantansa, mutta ehdottaisin, että että, että saisimme myös oikeudellista apua koskien sitä, kuinka komissio on toimimassa ja onko se heidän mielestään asiallista. Thanks a lot and for the Kiitos. Sitten SED-ryhmästä Emmanuel Morel. Ihan lyhyesti. Tämä keskustelu tässä nyt ei liity siihen, että mitä mieltä olemme Länsi-Saharan statuksesta – Tämä kuuluu pikemminkin diplomaattikoneistolle ja me emme tiedä nyt taustoja, mikä voi tähän ottaa kantaa. Meidän tulisi nyt pohtia, että miten me suhtaudumme tähän tuomioistuimen päätökseen ja mihin se johtaa. Ja täytyy muistaa myös Marokon strateginen luonne. Länsi-Saharasta tulevat tuotteet eivät nykyään pysty hyödyntämään etuuskohtelua, koska, koska tuo protokolla ei siihen ulotu, joten tämä pitää siis jollakin tavalla äh, ratkaista. Ja on selvää, että sitten kun totesitte, että olette saaneet kansalaisten tuen tälle, oletteko varmoja, että olette tehneet kaiken voitavan? Pitäisikö tämä olla kestävämpi ja jotenkin säännöllinen? Ja sitten, mikä on paikallinen hyöty esimerkiksi työllisyyteen jos ajatellaan nyt kalastusta, maatalousta, maataloutta, näissähän työpaikat ovat paikallisia, nämähän hyödyttävät paikallisväestöä. Onko se tarpeeksi? Pitäisikö tässä mennä vähän, vähän pidemmälle vielä paikallisessa vahvistamisessa ja sitten vielä kolmanneksi? Tämän sisällön lisäksi ongelmaksi nousee ehkä myös metodi. Minusta tässä ei voida, ja tämä lienee usein toimielinten doktriini, että ei voida tehdä alustavaa sopimusta ilman parlamentin suostumusta. Ei tällä tavalla voida tehdä. Tällaiset neuvottelut, jotka ovat aika läpinäkymättömiä, että sitten tehdään tällaisia ylimalkaisia lausuntoja ja tiedotteita. Ei tämä käy. Me haluamme kaikki kuulla ja seurata tätä strategista kumppanuutta. Marokon kanssa asia on tärkeä. Kiitos. Ja sitten herra Buchner vihreistä. Vielen dank. Kiitos. No, tämä otsikko aiheuttaa minulle jo hankaluuksia, kun puhutaan väestöstä population. Miten te voitte ensimmäinen kysymykseni, no kun on tämä tuomioistuimen päätös, miten voitte luoda yhteyden siihen, koska sinähän puhutaan kansasta, länsaharaan kansasta. Ja tämä erohan tässä nyt on mainittu jo on tiettyjä yhteistyötoimijoita. Marokon parlamentissa heiltä on kyselty asioita ja on yritetty sitten kysellä asioita kansallisjärjestöiltä. 94 12 on joko hylännyt tämän näillä olosuhteen keskustelman ne tai sitten on nämä valekansasjärjestöt, jotka ovat tässä mukana – jotka eivät siis edusta tosiasiassa väestöä. Miten näin on voitu toimia? Meillä on tämän kanssa nyt huomattavia ongelmia. Mehän menemme ympäri maailmaa ja sanomme, että EU on omat tavoitteensa, se edistää ja se puolustaa ihmisoikeuksia. Tässä tehdään juuri päinvastaista. Siellä ne ihmiset, jotka, tai siis nämä länsiläiset, joita ette haastatelleet, istuvat pääosin vankilassa – heihin kohdistuu kidutusta, josta en edes tiedä, että sellaista voi selvitä hengissä. Ja juuri tällaista tässä nyt edistetään. Tässä nyt haistatetaan suoraan sanottuna näille oikeuksille kyllä. Kiitos. Sitten Anne-Marie Minör vihreistä. Ja, voor de Voorzitter, dank u. Ik wil graag precies... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tietää, tarkoittaako komissio nyt sano, sanoa, että, jäs, että niin, Intä ja valiokunnan jäsenet ovat ottaneet tähän selkeästi kantaa, mukaan lukien tämä sopimus Marokon kanssa, jossa on mukana Länsi-Sahara. Ja tähän mennessä vaikuttaa siltä, että komissio ei ole reagoinut komissio, kuitenkin kollegat sanoivat hyvin selvästi, että he eivät hyväksy tätä kantaa. Onko tässä kyseessä politiikan linjan muutos vai onko tämä pelkkää hämäystä? Komissio puhuu laajasta kuulemisesta, mutta näemme, että tämä on ollut aivan riittämätön. Onko jos komissio on sitä mieltä, että tuomioistuin on sen rinnalla, niin ehkä pitäisi pyytää vielä tuomioistuimenkin kanta Esitän uudelleen jo saman kysymyksen, johon en ole vielä saanut vastausta. Onko pyritty selvittämään vaikutukset väestölle? Usein sanotaan, että ihmisoikeuksia poljetaan Rifin alueella ja ekologisessa mielessä rikkomuksia on paljon. Mikä on siis tässä tilanne? onko tässä vain monikansallisten yritysten hyö, etuja ajateltu eikä niinkään väestön etuja? EFTD, it's... Kiitos. Ja edustaja Bekin EFDD-ryhmän puolesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten tiedätte, olen aikaisemmin jo vastannut tähän maatalouspuoleen koskien tätä sopimusta. Olen edelleen vakuuttunut näistä vastalauseistani tuomioistuin ei pyytänyt sopimuksen tarkastelua, vaan ainoastaan sen, että varmistetaan, että Sahara-kansa on yhtä mieltä, eli kauppapuolissa se on melkein identtinen kuin se, josta oli aikaisemmin neuvoteltu. On aivan selvää, että tärkeimmät kannat puolustetaan vastaan koskevat lähinnä poliittisia kysymyksiä. Saharan väestö ja tuotantokysymykset ovat nyt avoimia. Nyt Tarvitaan mahdollisimman selkeä ja puolueeton kanta. Olen puhunut joidenkin Marokon hallituksen edustajien kanssa ja Saharan kansanlaisten kanssa. On todettu, että, että kuuleminen ei ollut sellainen, jota tuomioistuin vaati ja jollaisena komissio sen maalaili. Vaikuttaa siltä, että tietyt järjestöt eivät ole suostuneet puhumaan komission kanssa ja toisia ei ole edes konsultoitu. Saisimmeko luettelon näistä tahoista, joita on kuultu, ja niistä, jotka eivät halunneet siihen osallistua? Sitten Sahar, Länsi-Saharan maataloustuotannosta ja vaikutusten arvioinnista. Saharalaiset edustajat ovat tämän kiistäneet ja tottavat, että paikalliset työntekijät ovat vain Marokosta tulevia kausityöntekijöitä. Haluaisin, että kertoisitte, miten olette saaneet tietoja tuo, tomatin ja melonin tuotannosta ja saisin, haluaisin myös työntekijöiden määrästä tietoja. Lopuksi käsitin, että nyt yritetään saada voimaan kaulu, kalastus koskeva osuus ilman parlamentin hyväksyntää. Haluaisin tietää miksi. Viimeinen kysymys, puheenjohtaja. Saharan Länsi-Sahara-asia on hyvin monimutkainen asia, mutta en usko, että sitä voidaan ratkaista vapaakauppasopimuksella. Tietenkin tähän tarvitaan ratkaisu, mutta ei pidä unohtaa, että puhumme kauppasopimuksesta. Oikea foorumi tässä olisi YK, ja YK on myös todettu olevan paras taho ratkaista tämä selkkaus. Kiitos sitten edustaja Gutland. Thank you, and also thank you for your kiitos. introduction. I... Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös alustuksesta. oli hyvin tärkeää, että sanoitte, miten tärkeää tämä on ja että tämä on periaatekysymys. Tämä on myös hyvin poliittinen asia ja uskon, että tämä ei liity vain komission ja parlamenttiin, vaan tässä on myös kyse tuomioistuimista. Meidän oma tuomioistuin selvästi sanoi, että Länsi-Sahara ei ole osa Marokkoa ja että kansansuostumus tarvitaan, jotta voidaan ottaa tämä alue mukaan EU-sopimuksiin. Silti, miksi nyt sitten komissio, voiko se selittää, miksi se nyt keskittyy siihen, mitä hyödyttää paikallisväestöä, eikä puhu suostumuksesta. Minusta tämä ei ole tuomioistuimen vaatimusten mukaista. Kaikki jäsenhaalaiset ole Kaikki, koko länsisaara ei ole miehitetty, suuri osa länsisaarista asuu pakolaisleirissä. Miten komissio voi ehdottaa sopimusta, jossa nämä henkilöt eivät ole antaneet suostumuksensa? Komissio sanoi ja myös korosti tästä tänään, että EUn tehtävänä ei ole hoitaa YK työtä, mutta ilman suostumusta länsisaaren mukana sopimukseen, no se ei nyt ole neutraalia, joten jos komissio ei ole neutraalehdotusta, niin miten se vaikuttaa sitten YK-prosessiin. Mietinpähän vain. Ja olen hyvin huolissani. Olen sanonut tämän nyt monella eri tapaa hyvin huolissani ja uskon, että tämä tarkoittaa lisää e, turvattomuutta liiketoiminnalle ja yrityksille. Jos nyt viedään sopimus eteenpäin, joka ei ole tuomisen määräyksen mukainen, niin se hankaloittaa vain rahoituksen ratkaisun löytämistä, joten parlamentin pitäisi vaatia, että tuomioistuin, ei on tuomioistuin, antaisi kantansa tästä ehdotusta sopimuksesta. Kiitos. Thanks a lot. Mr. Kiitos. Sitten edustaja Silva Pereiro. Kiitos puheenjohtaja. EUn ja Marokon välinen kumppanuus on strategisesti tärkeää ja sitä pitää suojata kaikin tavoin. Ja tässä prosessissa pitää täysin kunnioittaa YK-johtoista Länsi-Saharan prosessia. On hyvä, että komissiokin on sitoutunut kumppanuuden jatkumiseen ja että noudatetaan tuomioistuimen antaman päätöksen ohjeistusta. Ja mitä muuta olisi voitu tehdä nykyisissä poliittisissa olosuhteissa, jotta olisimme voineet taata laajapohjaisen konsultaation paikallisväestön parissa – ja sitten täytyy miettiä, mitkä olisivat seuraukset, mikäli sopimusta ei tulisi. No, pitäisi ehkä myös kysyä, että mitä tapahtuu, jos parlamentti hidastelee tämän asian kanssa, jos tässä nyt ei päästä eteenpäin, jos taas mennään tuomioistuimeen, jos jätetään lopullinen päätös vasta ensi vaalikaudelle, niin mitkä sen seuraukset olisivat? Kiitos. Ja sitten edustaja Marceliisi. Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella Euroopan komissiota. Olette todella tässä tehneet urotöitä. Ensinnäkin saatte aikaan sopimuksen Länsi-Saharan kanssa menemättä sinne ollenkaan tunnustatte, että se on kaukainen alue, tunnustatte, että teillä ei ole tilastoja, tunnustatte, että teillä ei ole toimivaltaa eikä suoraan mahdollisuutta tehdä tutkimuksia, mutta kuitenkin olette pystyneet rabasta käsin tekemään sopimuksen sen kanssa. Voisitteko mainita yhden esimerkin kauppasopimuksesta toisen alueen kanssa, jossa ei ole koskaan käyty? Sitten tunnustatte myös, että Marokolla ei ole suverenisuutta länsi alueella. Tästä olemme yhtä mieltä kuitenkin suuri osa näistä henkilöistä, joita olette kuulleet, ovat marokkolaisia viranomaisia, jotka hyödyntävät Länsi-Saharaa. Tässä tämä on aivan ristiriitaista. Voisitteko kantaa yhden esimerkin samantapaisesta esimer- tapauksesta kauppasopimuksen osalta Euroopassa? Se sanoitte myös, että pitäisi, ar- san- pitäisi antaa lisäarvoa polisaariolle. Tiedätte kuitenkin hyvin, että kyseessä oli epävirallinen tapaaminen kanssa, niin tämä epävirallinen tapaaminen on asetettu virallisten kokousten linjaan. Tämähän on äh, kyllä suuri ongelma. Oletteko todella sitä mieltä, että kun toimitte näin, ja tämän lisäksi vielä äh, tuette de facto valtaa, valtiota, eikö tästä tule pelkkää raivoa. Sitten puhutte täällä eduista väestölle. Voisitteko kertoa, kuka omistaa esimerkiksi fosfaattiyritykset? Oletteko se, nähneet sen? Onko teillä tietoja tästä? Lopuksi vielä haluaisin täysin tukea sitä kantaa, että tarvitsemme näkemyksen Euroopan tuomioistuimelta. Älkää sanoko, että oikeudelle yksikkö on sanonut kyllä. 15 vuotta he ovat sanoneet kyllä, mutta me tiedämme aivan hyvin, että se olikin ei, niin kuin kuulemme ty- oikeu- tuolta tuomioistuimesta. Sitten tämä tietojenkeruumatka, tämä pitää avata. Ei voida hyväksyä, että GUE ja vihreät tai, tai muut me emme ole siellä mukana. Tämä on äärettömän arvo, arkaluontoinen asia ja kaikki mielipiteet pitää saada sinne edustetuiksi. Kiitoksia. have, uh, system for... Mutta tietysti on D-Hontin järjestelmä osallistumiseen delegaatioissa ja tätä ryhmien tulee kunnioittaa. Helmut Scholz. Kiitos anteeksi, että tulin myöhässä tähän tärkeän keskusteluun, mutta keskustelimme Afetissa Moldovasta, koska nyt on siis selvää, että kaikki ennakkoehdot, että myötä makrotaloudellista tukea eivät tule pannetuksi täytäntöön ja ne vaan loukataan, joten tässä puhutaan lainsäädävallan käyttäjien vastuusta, kun se on mukana tässä prosessissa, joka meneillään. Sama pätee myös tuohon länsisaaraa kysymykseen, joten no ymmärsin, että paljon kysymyksiä on jo estetty, jos on samaa mieltä. Suurin ongelma on miksi ette mene Länsi-Saharaa ja puhu ihmisten kanssa, koska he eivät kuulu Marokkoon. Tämä on kansallista oikeutta, se on myös faktaa, jota korostetaan aina YK puitteissa. Joten voitteko selittää, miksi ette tee tätä? Toinen kysymys teille minulta on, miksi haluatte olla sopimatta vain Marokon kanssa, niin kuin Yhdysvallan kohdalla. Eli miksi se on mahdollista? Miten haluat erotella, koska kaikki muut jatkoprosessit ovat paljon monimutkaisempia. Miten määrittelette nämä erot? No, kysyn vain nämä kaksi kysymystä, koska pitää keskittyä ydinasioihin – saada aikaan ymmärrys komission ja parlamentin välillä. Kiitos. So, on from my side, um, what is the No niin. Minä kysyisin, että mikä on kalastuspuolen tilanne, vaikkakaan emme tässä kalastus valiokunnassa olekaan, mutta kyllähän sisällöllisesti ja institutionaalisesti näiden asioiden välillä on yhteys. Ja kyllähän parlamentti käsittelee nämä rinnakkain. Eli mikä on kalastus sopimuksen tilanne. Sitten Sabine Hensler, viisi minuuttia, sitten herra Pike, viisi minuuttia. Okay, uh, thank you uh, very much. Kiitos puheenjohtaja. Paljon kysymyksiä tuli esille. Enkä tiedä, pystynkö nyt tässä lyhyessä ajassa niihin kaikkiin vastaamaan, mutta koska nyt kävimme vasta ensimmäisen mielipiteen vaihdon, niin meillähän on kyllä mahdollisuus jatkaa tätä keskustelua ja keskustelua voidaan jatkaa myös kahdenvälisesti. No niin, täällä esitettiin kysymys kansalaisten kuulemista, mikä on väestö, mikä on kansa, folk saksaksi. Minä jätän tällaisen sanallisen määrittelyn kollegalleni. Ja ehkä reagoisin siihen kysymykseen, joka liittyy tariffi etuuskohteluihin. Tällä hetkellä meillä ei tariffipreferenssejä ole käytössä. Aivan kuten kollega sanoi, jos me emme nyt jos me ottaisimme nämä tariffietuudet nyt käyttöön, niin silloinhan me syrjisimme länsisaharalaisia, koska heihin kosket, kos, kohdistuisi isommat tariffit ja tämä ehkä myös hidastaisi talouden ja yhteiskunnan kehitystä ja ympäristöasioista puhumattakaan ja sitten nuo kuulemiskierrokset, voitaisiinko niitä laajentaa tai syventää tai pitää huolta siitä, että konsultaatioprosessi on jatkuva. Muistaakseni sanoinkin jo, että me mielellämme jatkamme tätä keskustelua ja me myös toivomme, että vastapuolet sitoutuvat tähän prosessiin sillä tavoin, että se on jatkuvaa, että vähintään kerran vuodessa pidettäisiin tällaista mielipiteen vaihtoa ja katsotaan sitten, päästäänkö tässä toivottuun tulokseen vai pitääkö vuoropuhelua vielä parantaa. Ja tässä tietysti koko ajan seurataan YK-johtoisen prosessin etenemistä ja otetaan sen tilanne huomioon. Ja sitten kysymys tuomioistuimesta. Pitäisikö tuomioistuimelta pyytää lausuntoa? Minä nyt kehottaisin kollegaa miettimään, että mikä on tuomioistuimen poliittinen ja toisaalta laillinen velvollisuus. Poliittinen vastuuhan on Euroopan parlamentilla, joten näin ollen parlamentti pohtikoon, miten tämä olisi ratkaistava. Ja sitten mitä tapahtuu, jos, jos asia viivästyy, mitkä ovat viivästymisen seuraukset? No tällä hetkellähän me jo näemme, mitä tapahtuu, koska nyt noita tariffipreferenssejä ei sovelleta, niin me olemme jo nähneet, mihin se johtaa. Ja sitten lopuksi vielä, niin ehkäpä tästä kalastussopimuksesta herra Pike on parempi henkilö vastaamaan. Kiitos. Kiitos ja herra Pike. Thank, you. Kiitoksia ensinnäkin tästä näistä kuulemisista, metodologiasta ja ja vuoropuheluiden valinnasta. Ensinnäkin, jos tarpeen, niin haluaisin korostaa sitä, että tämä tuomioistuimen päätös ei sano yhtään mitään siitä, kuinka konsultaatiot pitäisi hoitaa. Vaikka nämä kuulemiset, ei siihen ei tota kantaa, ei maa, maanviljelyksen eikä so, kalastussopimusten osalta myöskään varsinkaan. Tässä olemme siis tilanteessa, ja jossa komission ja ulkosuhdehallinnon yksikköjen on tehtävä oma tulkinta siitä, mikä on paras tapa edetä hyvin monisyisessä poliittisessa instituutioissa kehyksessä. Valintamme oli se, että emme ottaneet käyttöön sellaista mekanismia, joka haittaisi tai hyödyttäisi yhtä tai toista osapuolta – päätimme, että emme vain kysy asioita Markon hallitukselta tai muutamia asioita vain Polisaarelta, vaan kuulemme molempia osapuolia. Tämän lisäksi meillä on tämä kolmannen polun muut kuin valtiolliset toimijat mukana. Siinä päätimme hyödyntää hyvin osallistavaa ryhmää, joilta hyväksyntää pyydettiin valitettavasti, vaikka usean kertaan kutsuimme tiettyjä tahoja paikalle. Kaikki eivät kuitenkaan siihen myöntävästi vastanneet. Näin tämä vain nyt sitten on. Kuitenkin kuulemisten tulos on uskottava. Kyseessä oli uskottava edustajaryhmä, joka meillä oli edessämme tosi, todellisia ihmisiä, todellisia kansalaisjärjestöjä ja muita järjestöjä. Olen itse vienyt eteenpäin näitä neuvotteluja ja voin tämän kyllä sanoa. Ja pidämme kiinni tästä puolesta konsultaatioita ja kuulmisia. Miksi sitten emme matkustaneet Länsi-Saharan itse? No se johtui käytännön syistä. Halusimme hoitaa nämä neuvottelut yksityisessä ympäristössä, EUn edustustossa Rabatissa, jossa ihmisten oli helppo sanoa, mitä he halusivat sanoa. Tämä oli suurin syy, sulemmeko pois sen, että olisi vielä uusi kuulemiskierros esimerkiksi kalastuksen osalta Länsi-Saharassa itsessään. Tämä on ihan mahdollista, sitä emme sulle pois. Sitten vielä kalastussopimukselta kysymys puheenjohtajalta. Neuvottelut jatkuvat. Mandaat tuli neuvostolta huhtikuussa. Neuvottelut ovat käynnissä ja ne koskevat kokonaan uutta kalastussopimusta ja myöskin näitä erityisnäkökohtia, teknisiä kohtia tässä pöytäkirjassa koskien kalan määrää ja, varo- ja varojen määrää ikään kuin kompensaationa sitten poliittisesta ulottuvuudesta ulottuvuuksista, kuten maataloussopimuksessakin. Tästä tulee hyvin monisyinen, monimutkainen paketti, josta nyt ollaan neuvottelemassa. En todellakaan pysty ennakoimaan aikataulua, mutta pyrimme pääsemään eteenpäin mahdollisimman ripeään tahtiin. Madame... Kiitos. Ja sitten vielä esittelijä Rouva Lalonde. No eipä minulla ole paljonkaan lisättävä ainoastaan tämä on tietojen keruu matka. Tästä olen aivan yhtä mieltä. Aivan alusta asti halusin sellaisen järjestää Länsi-Saharan ja e, mielestäni se oli tärkeää. Sopii se sitten marokkalaisille tai ei, jotenkin sinne on päästävä. Se on aivan pässin liha. Teemme kaikkemme, jotta tämä matka onnistuu syyskuun alussa. Tietenkin uskon, että normaali menettelyä tässä sovitellaan, että vihreät kutsutaan. Ilman mikrofonia. Bah écoutez, euh, on va voir comment ça se passe. No, katsokaa kuinka tässä käy. Enfin, voilà. Voisi yrittää. Deuxième chose que je, que je voudrais dire, c'est que... Ja toinen asia, jonka halusin sanoa, Seuraamme seura- tarkkaan tätä kollerin mietintöä. Tämä aikataulu on meidänkin aikataulumme, se on hyvä asia. Toki ne olisi voinut olla mietin nyt joulu- tai tammikuussa, mutta nyt käsittääkseni niin hän saa valmiiksi sen jo lokakuussa, niin se on oikein hyvä asia. Thanks a lot, merci beaucoup. Kiitos. Ja tämä päättää kohdan 24 käsittelyn. Kohta 25 on muut asiat, sellaisia ei ole. Tämä on kaikkien rakastama kohta esityslistalle ja seuraava kohta on sitten seuraava kokous 9-10. heinäkuuta ja siinäpä se. Kiitos kaikille osallistujille ja terveisiä myös tulkeille. Onnistuimme päättämään kokouksen ajoissa. Thank you.